Ja lopuksi haluan sanoa vielä, että olen erittäin iloinen siitä, että tämän päivän kokous järjestetään. Kiitoksia. Merci Sidonia. Kiitos Sidonia. No niin, me olemme nyt saaneet kuulla alustuksia, jotka liittyvät tämän iltapäivän keskusteluumme. Tässä on kerrottu valitsevasta tilanteesta, toisaalta Euroopan talousarvion osalta ja sen osalta, minkälaisia rajoituksia on siihen liittyen. Ja sitten toisaalta meillä on Deluat-kabinetti, joka kertoi meille siitä, minkälaiset suhteet vallitsevat EUn budjetin ja kansallisten budjettien välillä tällä hetkellä ja kävi selvästi ilmi, että nämä ovat kaksi erillistä maailmaa. Ja tähän asti on ollut niin, että kun yhteisiin eurooppalaisiin tavoitteisiin on pyritty pääsemään, eli Lissabonin strategian tavoitteisiin, niin koordinaatiota on ollut hyvin vähän kansallisen tason ja Euroopan tason välillä. Vuonna 2000 Lissabonissa Euroopan neuvosto hallitusten valtioiden päämiehet päättivät asettaa kunnianhimoisen tavoitteen, että Euroopan taloudesta tulisi maailman kilpailukykyisin talous. Ja tässä tutkimus, innovaatio, uudet tekniikat asetettiin etusijalle, myös tietoon liittyvä tekniikka ja esitettiin koulutuksen, korkeakoulutuksen edistämistä. Näiden tavoitteiden täytäntöönpano oli 80 prosenttisesti kansallisten toimien käsissä, ei niinkään EU-tasolla tehtäviä. Ja kuten tämä Deluatka, tekemä tutkimus osoittaa näissä neljässä maassa, kansalliset politiikat eivät oikein huomioineet Lissabonin tavoitteita ja nyt tilanne on se, että 2010 Lissabonin kunnianhimoiset tavoitteet epäonnistuivat, niihin ei päästy. Pari viikon kuluttua johtamme ryhtyvät tähän harjoitukseen uudestaan. Eurooppa 2020. Sen tarkoituksena on päästä kriisistä ja saada talous liikkeelle 2020 vuosi mielessä, eli seuraavan kymmenen vuoden ajaksi, jos halutaan onnistua tällä kertaa, niin on selvää, että pitää työskennellä eri tavalla. Ja olen vakuuttunut siitä, että parlamenttien on tehtävä lisää yhteistyötä, myös kansallisten parlamenttien siis. No niin. Nyt siis annan puheenvuoron teille siellä salissa. Täällä on edustettuna moni maa. Haluaisin erityisesti tervehtiä eh, Saksan liittopäivien valtuuskuntaa, joka on täällä monilukuisena paikalla, normaalia monilukuisempana, koska meillä on yleensä neljä henkilöä per parlamentti, mutta nyt oli, on käynyt niin onnellisesti, että liittopäivät ovat täällä edustettuna monien jäsenen toimesta. He ovat eri kokouksissa läsnä ja juuri nyt meillä on sieltä kuusi henkilöä paikalla, erityisesti Klaus Haagman, joka on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja EU-asioiden varapuheenjohtaja. Hän kertoo meille, että heidän on lähdettävä täältä 16.30, eli jos herra Haageman tai joku muu liittopäivien edustaja halusi käyttää puheenvuoron, niin esittäisin, että he voisivat puhua ensimmäisenä, jotta voimme käyttää hyväksi sitä, että he ovat täällä paikalla ja kiitän teitä. Eh, siitä. Eli hyvä herra varapuheenjohtaja. Niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat Euroopan parlamentissa, kiitoksia tästä ystävällisestä tervetuloa toivotuksesta meidän valtuuskuntamme suuntaan. Saksan liittopäivien budjettivaliokunnan valtuuskunnan suuntaan siis. Aloitakin ensin heti kysymyksellä, koska tämä asia, jota te olette, eh, jonka te otitte esille, herra puheenjohtaja, tämä askarrattaa myös meitä. Ja me olemme usein ottaneet puhuneet myös varapuheenjohtajan kanssa tästä asiasta. Millä tavalla yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä voi edetä, jotta toimeenpanovallan valvonta menee paremmin eteenpäin. Ja ehkäpä voisimme tehdä ehdotuksia tästä ehkäpä työryhmissä. Aina joka tapauksessa meidän täytyy tiivistää tätä keskustelua, jotta jotta tämä voi, tätä mahdollisuutta voidaan käyttää hyväksi niin kansallisissa parlamentissa suhteessa hallitukseen kuin myös täällä Euroopan, Euroopan parlamentin tasolla. Kiitoksia ja, ja lykkyä tykö tähän kokoukseen. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Kiitos oikein paljon, herra varapuheenjohtaja. Te esititte minulle kysymyksen, ja koska olette kohta poistua täältä, niin vastaan teille saman tien. Näin ehkä muutkin puhujat voivat sitten ottaa kantaa tähän ehdotukseeni. Te kysyitte, miten me voimme konkreettisesti saada aikaiseksi yhteisen työmenetelmän, joka mahdollistaisi sen, että me säännöllisemmin ja tehokkaammin tapaisimme, emmekä vain kerran vuodessa, niin kuin tällä hetkellä. Minä ajattelen sitä seuraan yksinkertaisen ajatuksen. Te olette havainneet, että muutama päivä sitten Euroopan komissio ehdotti, että jotta voitaisiin varmistaa parempi budjettikoordinaatio, kukin hallitus toimittaisi budjettiesityksensä – Brysseliin ja sitä tutkittaisiin valtiovarainministeriön keskuudessa neuvostossa. Ja jos katsotaan, että se on yhteisön tavoitteiden mukainen, eli annetaan vihreää valoa, niin sitten hallitus voi antaa tämän budjettiesityksensä omalle parlamentilleen. En tiedä, mitä mieltä te olette tästä menettelystä. varmasti siinä voi esittää erilaisia vastalauseita. Jotain arvostelua olen kuullut. Itse olen ollut valtiovarainministeri Ranskassa. Ja jos katsotaan asiaa Ranskan parlamentin näkökulmasta, täällä on sen Otoran valiokunta edustettuna. On hyvin vaikea, että siellä voitaisiin hyväksyä tällainen yhteisötason etukäteistarkastelu. Minusta olisi parempi, jos parlamentit olisivat ensimmäisiä tässä koordinaatiotyössä ja siihen osallistumisessa. Suurimmassa osassa parlamenttejamme on käyty keskustelu. Ranskassa meillä on tällainen alustava budjettikeskustelu, joka suuntaa budjettia. Tämä ei ole itse budjettikäsittelyä vielä. Meillä on budjetti vuosi, varanhoitovuosi vähän erilainen eri maissa. Yleensä se on kalenterivuosi, ensimmäinen ensimmäinen, ensimmäinen ensimmäistä 31. toista, ja suurimmassa osassa käydään, maita käydään näitä alustavia keskusteluja keväällä, ja sitten äänestykset pidetään syyskuussa, syyslokakuussa, näin myös Euroopan tasolla. Minä olen ajatellut seuraavaa ajatusta. Emmekä voisi sopia siitä, että meidän alustavat budjettikeskustelumme käytäisiin samalla hetkellä. Ne kestäisivät vaikkapa kaksi päivää, niin ensimmäinen päivä olisi yhteinen ja sitten toinen päivä käytäisiin parla, oman parlamentin sisällä. Eli ensimmäisenä päivänä voitaisiin sanoa, että käymme keskustelua 28 parlamentin kesken, eli 27 kansallista parlamenttia ja Euroopan parlamentti. Eli kaikki voisivat olla kotonaan, mutta meillä on sitten nämä uuden aikaiset videojärjestelyt, joilla keskustelua voitaisiin käydä. Puhuttaisiin näin yhdessä meidän budjettisuunnitelmistamme. Ihan se, että tällainen keskustelu järjestetään, siitä olisi hyötyä eri tavoin. Ensinnäkin näin meidän pitäisi lähteä liikkeelle samoista taloudellisista olettamuksista, eli mitä on odotettavissa kasvun osalta, entä euroarvon, eh, öljyn, öljyn hinnan osalta. Tällä hetkellä kussakin maassa – lähdetään liikkeelle erilaisista hypoteeseista. Ja ne ovat sellaisia, että ne sopivat valtiovarainministerille. Eli pitäisi siis, näin siis lähteä aivan samoista taloushypoteeseista. Ja jos sitten tämä työ tehdään yhdessä, niin kukin voisi sanoa, miten hänen mielestään pitäisi omassa budjetissa noudattaa eurooppalaista budjettikuria, eli toimittaisiin sääntöjen mukaisesti kasvavakaussopimuksen mukaisesti, jota todennäköisesti päivitetään, jotta huomioitaisiin eh, talouskriisi, mutta joka tapauksessa budjettikuriin liittyviä toimia tulee jatkossakin olemaan. Ja sitten kukin voisi myös sanoa, miten omassa budjetissaan on aikoo varmistaa rahoituksen yhteisille tutkimuksen, eh, rahoituksen aloille, kuten esimerkiksi tutkimuksen liittyen. Näistähän on päätetty johtajien toimesta Euroopan tasolla, mutta ne eivät tehokkaasti voi toimia ja onnistua, jos niitä ei huomioida kansallisissa budjeteissa. Tietysti täällä Euroopan talousarviossa, mutta myös kansallisessa talousarviossa on huomioitava. Eli mistä tuntuu, että jos meidän budjettityömme aloitettaisiin näin yhdessä, että keskusteltaisiin yhdessä, niin tästä olisi jo se valtava hyöty, että päästäisiin eroon niistä meitä eristävistä seinämistä. Meillä ei enää ole rajoja, mutta meillä on vielä tällaisia lasiseiniä, jotka johtavat siihen, että poliittinen keskustelu on vain kansallista. Eli siinäkin tapauksessa, että perussuuntaviivasta päätetään yhdessä hallitusten päämiesten kesken Brysselissä. Jos me siis haluamme saada aikaiseksi tämän tapaisen tapaamisen, menettelyn, ilman että siihen liittyisi mitään juridisia velvoitteita, ei mitään velvollisuuksia, tämän tapainen keskustelu kuin mitä tänään käydään. Tämä on aika yksinkertaista. Ja siitä olisi se hyöty, että näin hyvin konkreettisella tasolla voitaisiin tehdä tällainen ensimmäinen vertailu, ponnistus ja tapaisimme ja koordinoisimme politiikkaa varmistamalla sen, että parlamentit ovat alusta alkaen mukana. Ja sitten näiden keskustelujen pohjalta kukin hallitus ja Euroopan komissio voisi valmistella omat suuntaviivansa. Tässä on siis minun yksinkertainen konkreettinen ehdotukseni, josta voimme keskustella. No niin, täällä on nyt muita puheenvuoron pyytäneitä. Meillä on Italiasta valtuuskunta, joka sekin on merkittävä tervehdin sitä ja siellä on Karavallia, senaatin edustaja, pyytänyt puheenvuoroa. Monsieur le Président. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi. Kiitoksia puhemies, puheenjohtaja. Italian eh, valtuuskunnan puolesta kiitän teitä siitä mahdollisuudesta, että voimme käydä tätä keskustelua – Haluaisin puhua ensinnäkin mahdollisista synergioista kansallisten ja Euroopan budjettien välillä. Ja sitten haluaisin sanoa muutaman sanan siitä keskustelusta, mitä Kreikan senaatti. tai parlamentissa on käyty ja mitä vaikutusta sillä on Euroopan budjettiin. Ja sitten haluaisin herra Lamma Suurelle sanoa, että se mikä tässä tutkimuksessa lukee, niin Euroopan unioni on jättiläinen silloin, kun kyseessä ovat säännöt, mutta kuitenkin kääpiö silloin, kun kyseessä ovat, on budjetti. Tarvitaan omia varoja ja rakennerahastot ovat poikkeuksena, mutta tässä Muuten tutkimuksessa käy ilmi, että ei ole mahdollisuuksia paljon koordinoida EU-määrärahojen ja kansallisten määrärahojen välistä suhdetta. Kyseessä ovat erilliset rahasummat ja se käy ilmi myöskin e, ilmi näistä muutamista haastatteluista, mitä Deloatin tutkimuksessa on. Kansallinen logiikka käsittää enemmän, käsittelee enemmän sitä, mitä voidaan voittaa, kuin se, että mitä lisäarvoa sillä on EUlle. Useimmilla on vuosittainen budjetti, mutta Euroopassa taas on kyseessä monivuotinen rahoitus ja se on hyvin tiukka. Ja erilaiset eh, käsitystavat tietenkin vaikeuttavat koordinointia. Mitä synergiaa olisi mahdollista saavuttaa Italian ja Euroopan budjetin välillä? Avoin koordinointimenetelmä on heikko, koska se ei ole sitova samoin myöskin makrotaloudelliset suuntaviivat. Mutta mielenkiintoinen on ehdotus siitä, että käytäisiin yhteistä ennakkokeskustelua, jos on samat tulokset, mitä tulee taloudellisiin tavoitteisiin, niin silloin voisimme saada edustusta. Ja mitä tulee sitten Italian menojen vähentämiseen, niin siinä ei varmasti saavuteta paljon synergiaa pikemminkin valtiovarainministeriön pitäisi pyrkiä laatimaan eh, hyvin tiukemmin prioriteettilista ja siinä pitää keskittyä myöskin sellaisiin kysymyksiin, missä saadaan EU-rahoitusta ja sitten pitäisi pyrkiä luotaamaan mahdollisia synergioita. Italia on nettomaksaja ja se saattaisi olla myöskin kannustin sille, että Äh, ne määrärahat, mitä EUlle maksetaan, että niitä käytettäisiin paremmin hyväksi. Minä ehdottaisin, että senaatin budjettivaliokunta ja parlamentin jäsenet voisivat miettiä tarkemmin, että missä voitaisiin saavuttaa synergia kansallisten budjettien ja EU-budjetin välillä, erityisesti Italian tapauksessa. Senaatin budjettivaliokunnassa käytiin keskustelua EUn budjetista ja siitä kävi ilmi, että viimeisten kymmenen vuoden aikana EUn valuuttaintegraatio ja makrotaloudelliset seikat ovat lisänneet epätasapainoa, ei ole saavutettu konvergenssia. On yhä enemmän sellaisia aloja, missä on alijäämää kauppataseen kohdalla ja tuotantotasessa – sitten on sellaisia maita, joilla on kauppataseen ylijäämä. Jos konvergenssiprosessi ei toimi, niin silloin tulee olemaan vaikeaa pitää yllä yhtenäisvaluuttaa. Suurin mahdollinen konvergenssi on ensisijainen kysymys EUn budjetissa tulevien vuosien aikana. Määrärahojen lisääminen kilpailukykyyn ja kohesioon on siksi toivottavaa kun taas käytiin keskustelua tästä suuresta lainasta, joka Kreikalle myönnetään, niin viitattiin siihen, että laina sinänsä on perustuslaillisessa mielessä todella iso askel Euroopassa mm, siitä huolimatta. Muutamat jäsenvaltiot ovat EUn budjetin lisäksi antaneet määrärahoja käyttöön. Ja tämä merkitsee Kreikalle että e- Eurooppa osallistuu rahoitukseen. Eli EUn budjetti ei pysty tällaisia rahoituksellisia riskejä kantamaan. Ja se merkitsee myöskin sitä, että budjettia pitää tavalla tai toisella muuttaa. Siksi budjettivaliokuntaa kehotetaan ähm, myöskin järjestämään yhteisiä keskusteluja kansallisten parlamentin kanssa näistä uusista perspektiiveistä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä mielenkiintoista sanoista. Ja sitten annan edustaja Karishille puheenvuoron Ranskan kansalaiskokouksesta. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä kokouksesta, joka on tärkeä tällä erityisellä hetkellä, kuten sanoitte, kun vakava kriisi on käynnissä. Kaikki ovat varmasti hyvin tietoisia siitä, kuinka tärkeitä päätöksiä ollaan tekemässä seuraavien kuukausien aikana unionin tasolla. Ja sitten haluaisin kiittää teitä, koska te olette tehneet tällaisia selkeitä ehdotuksia. Näin ei aina ole. Ja tämä teidän asiakirjanne pohjalta joka sopii mulle itselläni, voimme sitten asioihin reagoida. Ensinnäkin, jos ajattelen tavoitteita, voin yhtyä siihen, mitä te sanoitte. Eli on ensinnäkin kaksi vaatimusta, jotka koskevat kaikkia. Eli ensinnäkin pitää tervehdyttää julkista taloutta. Tämä on selvä vaatimus, mutta tämän lisäksi on pidettävä yllä kasvu. Sillä kun markkinat vaikuttavat eri maiden talouteen, niin tämä johtuu myös siitä, että meillä on vajetta, mutta että, kil- että kasvu on liian alhaista. Ja tämä on suuri ongelma näiden kahden tavoitteen yhteen saattaminen on vaikeaa, sillä tähän asti näitä ei ole saatettu tarpeeksi hyvin yhteen. Jos ajatellaan talouksien konvergenssia Euroopan tasolla, niin tämä ei ole toteutunut. Eli meidän on kehitettävä nyt uusia välineitä Yksi niistä on tämä teidän ehdotuksenne ja voin yhtyä tähän analyysinne. Kyseessä on Euroopan talousarvio. Olisi tärkeää, että Eurooppa pystyisi puuttumaan asioihin, jos todella haluamme tukea tätä kasvua Euroopan tasolla. On sitten tiettyjä ehdotuksia, tämä on ihan henkilökohtainen ajatukseni vain, mutta eh, sitten on myös mahdollisuus, että olisi oma verotusta budjettia varten. Ja sitten toinen seikka on tämä koordinaatio. Sekin on todella tärkeää, sillä on havaittavissa, että budjettikoordinaation puute ei enää voi jatkua, vaan koordinaation tiellä on edistyttävä ja on otettava opiksi siitä, mitä on viime vuosina tapahtunut kun tätä koordinaatiota ei ole käytännössä ollut. Meillä on komission ehdotus. Minusta sitä ei aina ole ymmärretty oikein, ehkä siitä syystä, että sitä ei ole aina selitetty hyvin. Minua tämä ehdotus ei hätkähdytä erityisesti, mutta minun maassani siihen on suhtauduttu kielteisesti. Jotkut ovat ajatelleet, että tämä puuttuisi kansalliseen suverenisuuteen. Mutta joka tapauksessa meidän on edistyttävä tässä koordinaatiotyössä ja tässä mielessä teidän ehdotuksenne on hyvä, eli valittiinpa mikä keino tahansa. Tärkeää olisi ottaa kansalliset parlamentit paremmin mukaan. Tämä on ehdoton vaatimus. Ja tässä mielessä tämä teidän ehdotuksenne, että tämä olisi parlamentin välinen vuosittainen konferenssi asiaan liittyen vaikuttaa hyvältä. Näin voitaisiin ylittää tietyt epäilyt, joita on meidänkin maassamme kuultu komission ehdotukseen liittyen. En tietysti edusta täällä kaikkia Ranskan parlamentaarikkoja, mutta uskokseni he kyllä ymmärtäisivät tällaista ehdotusta. Kiitos. Je vous remercie. Je vous remercie. Tant que nos amis allemands sont... Kiitos. Ja saksalaiset ystävämme ovat täällä paikalla. Nyt haluaisin esittää erään kommentin. Täällä on nyt kuultu Saksan, Italian ja Ranskan parlamenttien edustajien puheenvuorot. Nämä ovat kolme suurinta kansantaloutta euroalueella ja Manner-Euroopassa. Näiden kolmen maan tilanne on tietyssä mielin hyvin erilainen, erityisesti jos ajatellaan kilpailukykyä. Ja myös eh, budjetin tasapainoa ja maksut tasetta, mutta niillä on kuitenkin yhteinen tauti, eli se, että kasvu on liian heikkoa. Nämä kolme kaikkein tärkeintä euroalueen kansantaloutta vievät muut mukanaan. Me olemme, meillä on selvästi anemia tauti tässä kasvun osalta ennen kriisiä, eli tämän vuosisadan seitsemän ensimmäisen vuoden aikana, kuten jo aikaisemmin sanoin, jotka olivat koko ihmiskunnan historian kannalta kaikkein eniten hyvinvoinnin täyteisiä. Aasiassa oli 78 prosentin vuosittainen kasvu, Yhdysvalloissa 3 prosenttia, Afrikassa 5 prosenttia ja vielä tänä vuonna, kun kriisistä ollaan pääsemässä, Afrikka pääsee taas 5 prosentin kasvuun. Nämä kolme maata olivat keskimäärin yhdessä prosentissa niiden kasvu ennen kriisiä siis. Tämä on meidän yhteinen sairautemme, joka on parannettava. Mutta mutta näillä mailla on kuitenkin ollut erilaiset strategiat. Ja ymmärrämme Saksan ystävien ongelman, sillä kun vertaamme Saksaa ja Ranskaa, niin samalla kaudella Saksassa päätettiin tehdä ponnistuksia ja Ranskassa päätettiin lakata tekemästä niitä. Mutta kymmenen vuotta myöhemmin saksalaiset eivät ole kuitenkaan saaneet tarpeeksi hedelmiä ponnistuksistaan Saksasta on taas tullut kaikkein kilpailukykyisin maa, ensimmäinen viejä maailman tasolla yhdessä Kiinan kanssa, mutta Saksan bruttokansan tuote kuitenkin nousee hyvin, hyvin hitaasti, ostovoima nousee hitaasti ja työttömyyskin on läsnä, eli kymmenen seuraavan vuoden aikana kriisin jälkeenkin potentiaa tulee olemaan vähän noin yhden prosentin verran. Ranskassa ei ole näin ponnisteltu. Ranskan kilpailukyky on mennyttä. Ja tämän lisäksi kasvuprosentti on hyvin alhainen. En nyt lähde Italian ponnistuksesta puhumaan, mutta voin sanoa, että siellä on seitsemän ensimmäisen vuosisadan vuoden aikana ollut nolla prosenttia dramaattista kasvua. Ja muualla maailmassa kuitenkin mennään kovaa vauhtia eteenpäin, eli tämä on meidän suuri haasteemme, sillä jos emme pääse takaisin 2,5-3 prosentin vuosittaisiin kasvuun useamman vuoden aikana, emme pysty tervehdyttämään valtion talouttamme tai rahoittamaan eläkejärjestelmiämme ja huomispäivän kilpailukykyämme. Eli näistä asioista meidän on todellakin keskusteltava, sillä tässä on todella tieteellinen ongelma, että mikä on nyt oikea politiikka, mikä olisi oikeanlainen politiikan sekoitus, jos ajatellaan näitä eri osioita, jos ajatellaan erityisesti rahapolitiikkaa, ja sitten meidän on toimittava samansuuntaisesti jos haluamme, tehdä jotain hyvin innovoivaa ja saada siihen julkisen tuen, niin tämä on aika vaikea. Eli mä siis tämä yhteinen tauti, nämä yhteiset ongelmat, ja olisi tärkeää keskustella tältä pohjalta, ja voisimme ehkä saada inspiraatiota muiden maidemme toiminnasta silloin, kun on toimittu paremmin kuin meillä. Tässä siis henkilökohtainen kommenttini. Niin ja nyt sitten kun olemme kuulleet kolmea kansallisen parlamentin edustajaa, annan puheenvuoron Salvador Garrigalle, joka edustaa mantereen neljättä talousmahtia Espanja. Olkaa hyvä. Mikä suuri vastuu, puheenjohtaja. Joka tapauksessa haluaisin puhua myös niiden Espanjan parlamenttiedustajien puolesta, jotka eivät pääse tänne paikalle siksi, että siellä juuri päätetään budjettileikkauksista ja siksi on hyvin tärkeää käyttää täällä puheenvuoro ja minä puhun näin koordinoidusti Espanjan parlamentin edustajien kanssa. Olemme täysin samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja Lamma Suur sanoi liittyen tähän keskusteluun, joka käytäisiin, kun käydään haastavaa budjettikeskustelua. Olisi hyvin tärkeää, että kansallisten parlamenttien edustajat ymmärtäisivät, kuinka suuri ristiriita on olemassa yhteisötavoitteiden ja yhteisövarojen eh, välillä, jota me saamme käyttöömme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näistä tavoitteista on päätetty Euroopan neuvostoissa ja niistä on sitten kerrottu kansallisille parlamenteille pääministereiden toimesta näiden huippukokousten jälkeen. Eli kansassa parlamentissa käy ilmi tämä sitoumus, mutta harvemmin kerrotaan, mitä välineitä annetaan käyttöön, jotta voidaan näihin tavoitteisiin päästä. Minä olen itse ollut Espanjan parlamentissa edustajana ja kuten Italian kollega täällä sanoi, me edustajina kysymme sitä, kuinka paljon joudumme maksamaan näistä sitoumuksista, emme niinkään kuinka paljon voidaan tarjota. Ja me voimme täysin yhtyä tähän, mitä hän sanoi. Ja mitä tulee tähän ehdotukseen, että käytäisiin tällaista keskustelua yhden päivän ajan EU-parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken, näin ehkä voisimme tehdä selväksi sen, että usein kun pyritään päättämään yhteisö budjetista, on puhuttava joustovälineestä ja käydään taistoa neuvoston kanssa, kun halutaan saada vaikkapa 100 miljoonaa lisää joustovälineen avulla. Miksi tarvitaan lisää eh, budjettikohtia vaikkapa solidaisuusvälineeseen? Tämä on siis päivittäistä Euroopan parlamentin budjettitekniikkaa ja olisi tärkeää, että kansallisessa parlamentissa sitä ymmärrettäisiin, että voisimme saada heiltä tukea, sillä eihän saa unohtaa, että usein yksinkertaisesti saamme varoja kansallisilta, kansallisista budjeteista, jotka ovat siis kansallisten parlamentin hallinnassa. Mutta Koordinaatiota tarvitaan erityisesti siksi, että kansaisten budjettien tarkastelu, tämähän tulee olemaan hyvin vaikea aihe, tämä tällainen yhteistarkastelu kannattaa ainoastaan, jos lähdetään tällaiselle tielle, mitä Lama Suur ehdotti, eli käytäisiin todellista etukäteiskeskustelua ja voitaisiin katsella, kuinka pitkälle kansalliset budjetit ovat yleisten suuntaviivojen mukaisia. Jos tällaista jatkuvaa vuoropuhelua ei ole kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, niin tässä syntyy vain eh, vaikeuksia luottaa toisiinsa ja tämän takia sitten budjettikoordinaatiosta tulee melkein mahdotonta ja siksi haluaisin sanoa, ja tästä on samaa mieltä Espanjan edustaja, että suuren ajatus on sellainen, joka pitäisi yksimielisesti hyväksyä. Kiitos Salvador. Ja nyt meillä on ilo tällä tota, tervetulleeksi Puolan parlamentista Klasimir Skeinan, joka on valtiovarain valiokunnan, budjettivaliokunnan puheenjohtajaa. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, minä todellakin kiitän siitä, että tämä kokous on järjestetty, koska budjettikoordinointiongelmat, ennen kaikkea jos ajatellaan tätä rahoituskriisiä, on erittäin tärkeä tällä hetkellä. Ja meille, jotka olemme kansallisen parlamenttien budjettivaliokunnassa, niin se on tärkeää, niin Senksi minä olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti toimii näin aktiivisesti. Puolassa me tietenkin keskustelemme näistä kysymyksistä, varsinkin kun me olemme kokeneet äh, tämän kriisin viime vuosien aikana ja me olemme kuitenkin selvinneet siitä melko hyvin paremmin kuin moni muu maa, mutta saman aikaan tiedämme, että äh, talous- ja rahoituskriisi koskettaa kaikkia, myöskin Puolaa joten me olemme hyvin nöyrinä ja kuuntelemme kaikkea sitä, mitä tällä alueella voidaan tehdä niin, että me voisimme tulevaisuudessakin välttyä rahoituskriisiltä. Ja juuri tällainen koordinointi, jolla pyritään ennakolta ehkäisemään rahoituskriisiä ja jolla pyritään saamaan aikaan e, ja budjettikuria on erittäin tärkeää. Ja voisimme ajatella, että ne maat, joilla ei ole riittävässä määrin budjettikuria ja jotka tuhlaavat julkisia varojaan, että näitä maita voitaisiin rangaista EU-tasolla rahoitusmielessä. Mutta me toivomme, että nämä seuraamukset, jos sellaisia eh, tulee, että ne olisivat oikeudenmukaisia. Komissio on viime aikoina puhunut siitä, että tällaiset seuraamukset saattaisivat merkitä sitä, että ei esimerkiksi rakennerahastoista maksettaisi ulos määrärahoja tai kohesiorahastosta. Ja mm, olen sitä mieltä, että tämä olisi väärin, koska käytännössä e, se koskettaisi ainoastaan köyhimpiä EU-maita, mm, siis uusia EU-maita, joten olen sitä mieltä, että tässä kysymyksessä pitäisi laatia toisenlaisia mekanismeja. Kuten sanottua, me emme vastusta tämän tyyppistä toimintaa. Me olemme sitä mieltä, että pitää olla mahdollista toteuttaa se, mutta silloin täytyy se toteuttaa siten, että se kohdistuu kaikkiin maihin riippumatta siitä, miten eh, näitä mm, rahoja käytetään, josta juuri puhuin. Ja Eurooppa 2020 strategian kohdalla juuri nämä priorisoinnit ovat tärkeitä. Puhumme erityisesti tutkimus- ja kehitysohjelmasta. Se on kysymys, jota meidän täytyy priorisoida ennen kaikkea tulevaisuudessa. Nämä ovat tietenkin hyviä ajatuksia, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että nämä yksinkertaiset ideat Eh, eli mitä tulee näihin suurempiin prioriteetteihin, niin käytännössä se saattaa johtaa siihen, että eriytetään EU-ssa eri maiden tai alueiden välillä. Jos ajatellaan niitä maita, jotka kehittyvät nopeimmin ja sitten taas toiset jäävät jälkeen, Eli pitää ottaa huomioon myöskin tällaiset seikat, ei pelkästään sitä, mikä eh, koskettaa voimakasta kehitystä, Pitää ajatella myöskin maantieteellisiä elementtejä. Ja tämä tieteen ja tutkimuksen kehitys on sellainen, jonka ei pitäisi koskea pelkästään joitakin EUn osia. Olen sitä mieltä, että tämä ohjelma ja kansallisten budjettien ja EU-budjetin koordinointi on erittäin tärkeä kysymys on tietenkin hyvin monia kysymyksiä, jotka voitaisiin koordinointiyhteyksissä ottaa esiin, ja puheenjohtajakin mainitsi täällä sellaisia seikkoja, joita muut ovat toistaneet. Nämä kysymykset, joita voitaisiin koordinoida, budjetin yhteydessä, mutta myöskin kehityksen ja investointien kohdalla joissakin maissa. Niin ne koskettavat monia asioita ja viime aikoina, aikoina Puolassa ja muissa EU-maissa olemme kokeneet luonnonkatastrofeja. Meillä on ollut hyvin dramaattisia tulvia – ja nämä budjetin osat pitäisi koordinoida paremmin. Mitä tulee investointeihin, eh, luonnonsuojeluun ja luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyyn rajat ylittäen, on tarve saada tiettyä investointeja. Joitakin toteutetaan EU-maissa, mutta ei kuitenkaan samanaikaisesti toisessa maassa – silloin ei saada parasta mahdollista vaikutusta esiin. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka saattavat vaikuttaa mm, äh, muiden maiden tilanteeseen energian alalla ähm, ja energiaturvallisuuden alalla on myöskin erittäin tärkeää eu tasolla koordinoida Tämä koordinointi, koordinointi tietenkin on tärkeää, niin kuin sanon. Ja kuten sanottua, tämä koskettaa siis kansallisia budjetteja ja EUn budjettia. Eli koordinointi on välttämätöntä, mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että subsidiariteettisyistä on tärkeää, että EU ei puutu kansallisten viranomaisten toimivaltaan budjettikysymyksissä – meidän täytyy huolehtia siitä, että tuetaan kilpailukykyä ja koordinointia niin, että vahvistamme yhteistä toimintaa ja Euroopan taloutta. Minä toivon myöskin, että tulevaisuudessa eh, voisimme kokoontua ja että saisimme konkreettisia ratkaisuja niihin ongelmiin, jotka liittyvät eh, rahoituspolitiikan koordinointiin EUn tasolla. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että kaikkiin on tehnyt vaikutuksen Puolan taloudellinen kehitys 2009. Se on ainoa maa, jossa on ollut myönteistä kasvua. Toivottavasti voimme noudattaa esimerkkiänne, niin että kaikki tönsivät paremmin tänä vuonna. Ja sitten toinen maa, joka on kasvussa, mallitaan sillä, että sillä on ongelmia, on Ruotsi. Joran Färm saa nyt puheenvuoron. Hän on Euroopan parlamentin sosialistiryhmän edustaja. Kiitoksia. En välttämättä Ruotsin edustaja koska minun poliittinen puolueeni on Ruotsissa oppositiossa, toivottavasti ei kovin pitkään. Kiitoksia puheenjohtaja. Kovin kiinnostava keskustelu täällä. Minusta meidän täytyy keskittyä tähän hetkeen, joka voidaan luoda tässä tilanteessa. Ei haaskata tätä hyvää kriisiä, niin kuin usein sanotaan. Tässä on hyvän kriisi usein johtaa uusiin ajatuksiin ja tämä on sellainen asia, joka täytyisi nyt, pitäisi yrittää. Kriisi on jo laukaissut uuden keskustelun Euroopan unionin budjetista, se on selvä asia. Lisää kiinnostavia näkökohtia, ehkä hieman tiukennuksiakin, niin kuin Britannian valtiovarainministeri ensimmäisenä työpäivänä oli valmis käyttämään veto-oikeutta EUn budjetissa. No, totta kai me olemme uudessa tilanteessa, se on ilmeistä. Normaalisti tällaisessa tilanteessa Euroopan parlamentti yksinkertaisesti painaisi budjetin lisäämiseen ja, ja verotuksen oikeuksien käyttöönottoon. Ei, tästä ei ole kuitenkaan kysymys nyt. Nyt keskustellaan ää, toisenlaisilla nyansseilla, no, niin kuin täällä parlamentissa on aikaisemminkin ollut asialle sosialista tai sosialistidemokratian ryhmä Euroopan parlamentissa. Me olemme aloittaneet sisäisen työn budjetin uudistamiseksi joka on laukaissut kiinnostavan keskustelun meidän kansallisissa valtuuskunnissamme. Ongelma on tietenkin siinä, että kriisissä me yleensä tarvitsemme Euroopan unionia ja, ja yhteistyötä enemmän kuin koskaan aikaisemmin kasvuun ja työpaikkoihin, infrastruktuuriin, tutkimuksiin ja kehityksiin, ää, äh, valtiotalouden vakauteen. Mutta me tarvitsemme, me tarvitsemme Euroopan unionin yhteistyötä enemmän myös johtuen tästä yhteiskunnan kehityksestä globalisaation takia ja ilmastonmuutosten takia. Ja tämä edellyttää enemmän yhteistyötä, vaatii lisää yhteistyötä. Mutta huolimatta tästä näistä äh, julkisen talouden rajoituksista, niin valtio, valtiot allokoivat yhä enemmän tehtäviä Euroopan unionille, mutta ei kuitenkaan lisää, resu, lisää resursseja. Ja tietenkin, jos tarkastellaan näitä, näitä tehtäviä, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ilmastonmuutospolitiikka, maahanmuutto, sisäasiat, ne ovat kalliita juttuja. Ja lopuksi ja tämä ei kuitenkaan äh, ole noin vain hoidettavissa. Nyt usein sanotaan, että uudet tärkeät prioriteetit. No sitten unohdetaan vanhat. Ongelma on siinä, että kun jotkin jäsenvaltiot sanovat näin, esimerkiksi, että kun leikataan yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin toiset sanovat, että ei. Ja nyt kun eh, eräät jäsenvaltiot sanovat, että eiköhän vähennetä kohesiopolitiikkaa, kun eh, jäsenvaltiot rikastuvat, niin silloin ei tarvita kohesiopolitiikkaa samalla tavalla kuin ennen, mutta taas toisaalta me jatkamme Euroopan unionin laajentamista köyhempiin jäsenmaihin. Ei tämä ole mikään helppo tie myöskään. No mitä me teemme? Vaikkakin me puhumme kuulumme eri poliittisiin ryhmiin, me kuitenkin eh, olemme pitkälti samaa mieltä kuin mitä puheenjohtajamme sanoi ja meidän budjetin uudistuspaperissa me sanomme, että täytyy tehdä useita asioita. Meidän täytyy keskittyä parempaan menopuolen laatuun, mukaan lukien yksinkertaistaminen ja teho, tehostaminen. Meidän täytyy saada enemmän vähemmällä. Ja tämä on tärkeää. Meidän täytyy keskittyä tähän, että saadaan enemmän vähemmällä. Meidän täytyy keskittyä, niin kuin aikaisemmin sanottu, meidän täytyy että, kansallisen budjetin ja Euroopan unionin budjetin parempaan ko- ko- yhteistyöhön, koordinaatioihin ja toisiaan täydentäviin puoliin. Meidän täytyy panostaa politiikkaa, jossa Euroopan lisäarvo näkyy paremmin. Se on ilmeisesti silloin, kun puhutaan tutkimuksesta ja kehityksestä ja rajat ylittävästä energiainvestoinneista ja niin poispäin. Keskitytäänpä enemmän tällaisiin keskitytäänpä enemmän myös kansallisiin säästöihin, jotka voisivat olla tulosta Euroopan tason koordinaatiosta. Jos me aloitamme Euroopan, eurooppalaisia virastoja, niin siinä pitäisi vähentää kansallista hallinnointia, mutta harvoin näin käy. No niin, aivan erityisesti meidän pitäisi olla kansallisessa parlamentissa myös tietoisia siitä, että miten voimme vähentää, luoda säästöjä kansallisella tasolla Euroopan tason toiminnasta johtuen. Ja meidän pitää löytää useampia yhteisrahoitusmahdollisuuksia, niin kuin julkisia ja yksityisen kumppanuus, Euroopan investointipankin mahdollisuudet niin poispäin. On useitakin asioita, joita me teemme, ja totta kai meidän täytyy keskustella uusista tulomahdollisuuksista mukaan lukien vihreät ja ympäristöverot, mutta tämän sopimusten tuloksena, joita jäsenvaltioiden kesken on tehty, me voimme me voimme myös unohtaa sen ajatuksen, että EUn verotoimivalta olisi itsenäinen ja mahdollinen. Se voidaan unohtaa, joskus siitä on puhuttu me olemme todenneet, että meidän täytyy, tunnut, meidän täytyy kunnioittaa kansallisvaltioiden toimivaltaa tässä. Jotakin me voimme tehdä kuitenkin veroissakin. Se, mikä meitä huolestuttaa, ja tämä on minun viimeinen kommentti, niin se, mikä meitä huolestuttaa, on se, että jäsenvaltiot näyttävät olevan haluttomia maksamaan näistä uusista tehtävistä, joita Euroopan tasolla tehdään EU-budjetin välityksellä, mutta ne ovat enemmän valmiita maksamaan muita mekanismeja erityismekanismeja ilmastonmuutosta varten, erityismekanismeja uudessa finanssikriisissä, erityismekanismeja kuten ED, eh, eh, niin kuin kehitysavun rahastointi ja tässä on vähemmän läpinäkyvyyttä ja tässä on vähemmän mahdollisuuksia saada yleisiä allokointeja prioriteetteihin järkevän ajattelun pohjalta. Tässä on vähemmän demokraattista vastuuta ja tämä on suuri ongelma, joka meidän täytyy myös muistaa. Tämä huolestuttaa meitä. Ehkäpä puheenjohtajan ajatukset voisi että tavataan useammin ja säännöllisemmin ja, ja tavalla e Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Tällä tavalla voidaan käsitellä myös näitä ongelmia. Oui, merci Göran. Je me permets Kiitos Jöran. Voisin tästä antaa esimerkki, mitä Jöran Ferm juuri sanoi. Eli jos ajatellaan kiireellisyyttä ja kiireisiä tilanteita, hallitusten on tehtävä päätöksiä, jotka me usein hyväksymme. Mutta tämä tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, että parlamentit eivät pysty valvontaansa harjoittamaan. Emmekä me pysty siis tätä menettelytapaa hyväksymään. Sisällön voimme hyväksyä tällaisen kanssa yhtä mieltä, mutta otan huomioon, että me olemme kansallisten valitsemia edustajia ja meillä on tämä oma perussopimuksemme ikään kuin perustuslaki takanamme. Antaisin tästä kaksi esimerkkiä. Yksi liittyen menoihin ja toinen tuloihin. Jos ajatellaan menoja, tammikuun Eurooppa-neuvostossa, kun puhuttiin ilmastonmuutospolitiikasta ja sitten Kööpenhaminan konferenssin epäonnistumisen jälkeen Eurooppa-neuvostossa päätettiin, että otettaisiin esille ehdotus, jota jonka unioni oli tehnyt ennen Kööpenhamina sitä tapausta varten, että Kööpenhaminassa olisi onnistuttu ja sen avulla oli tarkoitus auttaa eurooppalaisen avun, eli kaksi ja puoli miljardia euroa tämän verran kehitysmaita ilmastopolitiikassaan. Ja sitten neuvosto teki tämän päätöksen. Lehdistötiedotteella saimme tästä kuulla, että vuonna 2010 Eurooppa-neuvosto päätti, että tästä vuodesta alkaen annettaisiin 2 miljardia euroa kehitysmaille, jotta siellä voisi vähentää kasvihuonepäästöjä. Ja 2011 ja 2012 tämä määrä annetaan uudelleen ja sen jälkeen sitä tulee lisättyä vielä. Eli kun saimme tämän kuulla, niin olimme tästä aika otettuja, mutta kun minä tästä kuulin, niin minulle sanottiin, että eihän tämä kuulu teille ollenkaan. Tämä on kansallista budjetista tulevaa rahaa. Me päätimme nämä varat jakaa keskenämme kansallisten hallitusten välillä. Tästä neuvottelimme ja tässä on päätetty jako avaimista, joka on tai kertoimesta, joka on suurin piirtein saman verran kuin kunkin maan bruttokansantulo äh, painoarvo. Eli tässä on tällainen Brysselissä tehty päätös, jota Euroopan parlamentti ei valvo ollenkaan, ja pahoin pelkään, että monesti kansallisessakin parlamentissa tämä jää täysin valvonnan ulkopuolelle. Tai ehkä kaikkein parhaimmissa tapauksissa kukin kansallinen parlamentti on ehkä nähnyt tämän ehdotuksen, ehkä hyväksynyt tämän pienen osan, joka tulee kyseisen maan päätettäväksi tai maksettavaksi, mutta jos halutaan päättää kokonaisuudesta, niin tämä ainoastaan Slovenian tai Ranskan osuus, vaan pitää nähdä kokonaisuudessaan sen, miten tämä politiikka onnistuu. Eli tässä on yksi tärkeä politiikan ala, jota ei kon- pystytä kontrolloimaan Brysselistä Euroopan parlamentista käsin tai kansastakaan parlamentista käsin. Ja sitten toinen esimerkki, 2021 meidän maistamme on lähettänyt Afganistanin joukkoja, mutta mikään meidän parlamenteistamme ei poliittisesti pysty valvomaan Afganistanin tapahtumia. Kukin antaa vain hyväksynnän omille joukoilleen. Tämä siis maksujen osalta. Sitten jos ajatellaan tuloja, niin kaikki olemme saaneet kuulla tyydytykseksemme, että 9. toukokuuta hallituksemme tekivät päätöksen rahoituksen pelastamispaketista. Tässä päätettiin 750 miljardista eurosta, joka tulisi lainoihin käytettäväksi. 440 kansallisilta hallituksilta ja oma osionsa IMFltä ja sitten 60 miljardia Euroopan unionilta näitä lainarahoja. Kun katsoo perustamissopimuksia, niin todellakin sieltä käy ilmi, että Euroopan unioni pystyy lainaamaan rahoja ja näin siis komissiokin pystyy lainaamaan, jos tällaista tarvitaan 60 miljardia kun halutaan auttaa sellaista maata, joka, johtuu, joka on joutunut erityisen vaikeaan tilanteeseen. Nämä 60 miljardia, niitä ei löydy mistään budjetista, ei Euroopan budjetista, eikä myöskään teidän kansallisesta budjetistanne. Kansallisissa budjeteissa on vain se osa tätä 440 miljardia, joka koskee teidän maatanne. Ja juridinen eh, ratkaisu, joka löydettiin Euroopan neuvostossa tämän, tämän lainananto mahdollisuuden hyväksymiseksi tekee mahdottomaksi kaiken parlamentaarisen valvonnan. Tätä emme voi hyväksyä. Ja tämä on yksi lisäsyy siihen, että meidän pitää tehdä yhteistyötä ja pitää valvoa sitä, että budjettikoordinaatiolla voidaan varmistaa, että päätökset ovat toisiaan täydentäviä, siis ne, jotka koskevat Euroopan budjettia ja kansallisia budjetteja, mutta toisaalta pitäisi pystyä todella demokraattisesti parlamenttien kautta valvomaan niin, että siis käydään keskusteluja, äänestyksiä, puhutaan julkisuudessa näistä asioista, joilla on tärkeitä seurauksia. Ja nyt kun oli näin kova kiire, en nyt lähde tietystikään kyseenalaistamaan hallitusten hyvää tahtoa, mutta näistä syistä on nyt käyty tällaisia eh, menetelmiä, jotka pitäisi kyllä saada selvemmiksi. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Diljolle, joka on myös Italian parlamentista budjettivaliokunnasta. Kiitoksia. Minäkin haluaisin osallistua siihen, että kiitän herra Lama Suuria tämän kokouksen tämän järjestämisestä. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että sitä on hyötyä. Tulin tänne Brysselin jo toiseenkin tapaamiseen ja olen vakuuttunut siitä, että on välttämätöntä saada parempaa synergiaa EU-budjetin ja kansallisten budjettien välillä. Varsinkin jos ajatellaan kasvupolitiikkaa, mutta ei pelkästään sitä. Viitattiin täällä jo subsidiariteettiperiaatteeseen ja minä ensin ajattelin, että Euroopan tasolla pitäisi tehdä sitä, mitä kansa, että ei pitäisi tehdä sitä, mitä pystytään hoitamaan kansallisella tasolla. Ja uskoakseni me olemme samaa mieltä siitä, että subsidiariteettiperiaatteen pitäisi eh, toimia myöskin päinvastoin. Eli että EU-tasolla pitäisi tehdä se, mitä kansallisella tasolla ei pystytä tekemään. Tämä ei ole mitään sanaleikkiä. Tänä päivänä me olemme sellaisessa tilanteessa, että kilpailukyky ja kilpailu maailmanlaajuisesti tarkasteltuna eh, edellyttää se, että politiikoista ja kasvupolitiikasta sovitaan eh, kansainvälisellä tasolla ja sitten se puree myöskin Mm, mitä kansallisella tasolla on päätetty puhua myöskin kansainvälisellä tasolla. Herra Lamassur sanoi, että jo 1900-luvulta lähtien kansalliset valtiot äm, ovat vahvoja. Italia ehkä ei ole niin heikko, mutta on kuitenkin onnistuttu saavuttamaan sellaisia kasvutasoja, joita voidaan verrata muiden alojen kasvutasoon. Ja tästä meidän pitäisi ottaa oppia. Eli jos jossakin pitäisi olla tai voisi olla vielä toivomisen varaa, niin ehkä ylpeät kansallisvaltiot ajattelevat, että he pystyisivät pelastamaan oman nahkansa itse tässä kansainvälisessä kilpailussa, mutta se, siinä he tulevat pettymään – ja tämä on minun kantani siksi. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi myöskin yhdessä miettiä sitä, mitä me voimme tehdä EU-tasolla. On aivan selvää, että pitää ottaa huomioon erot, joita yksittäisissä jäsenvaltioissa on, mutta tämä tavoite pitää ehdottomasti saavuttaa. Me tarvitsemme enemmän kasvua. Se pitää pitää mielessä myöskin – mitä tulee julkisten varojen tarpeisiin ja kansallisten budjettien tasapainoon, mutta tähän ei pidä asian lopettaa. Meidän pitäisi miettiä kaikkien yhdessä, että miten asiat toteutetaan ja uskon, että niin kauan kun lääkäri miettii, niin potilas kuolee ja, ja sitä ei pitäisi saada aikaan. Se, että pitäisi pyrkiä välttämään. Tämä vaatimus on sellainen, mikä meidän pitää ehdottomasti ottaa huomioon, eli kyseessä on se, että meidän pitää pyrkiä vastustamaan tätä kriisiä, ja tämä viimeinen esimerkki Kreikka, niin tämä pitäisi olla kehotus ja oppi, meille kaikille meidän pitäisi ottaa oppia siitä. Ja mm, kaikki ne tulokset, mitä tästä tutkimuksesta saadaan, ja kun olen pikaisesti EUn budjettiehdotuksen vuodelle 2011 pinnallisesti lukenut, niin se vahvistaa sen, että kaikki pyrkimykset kriisin välttämiseksi objektiivisesti tarkasteltuna ovat aika vähäisiä. Jos ajatellaan maksimaalisia omia varoja ja rahoitusnäkymiä, niin joissakin kohdissa, mikäli se on, mä sanoa, on toimittu joka liian, tai menty jopa liian pitkälle. Karavalio sanoi, että mitä Kreikkaan tulee, niin on, um, siellä kohdin kansallisvaltioissa on ylitetty budjetti. Tämä ei ole pelkästään kirjanpidollinen seikka. Minä uskon, että julkinen mielipide, yleinen mielipide Euroopassa on äh, todennut, että Euroopassa ei ole äh, riittävän vahvasti toimittu meidän pitäisi toimia myöskin kasvun edistämiseksi. Tästä herää kysymys, jota, jonka puheenjohtaja Lama Surjo jokin aika sitten on esittänyt ja myöskin muut kollegat ovat siitä puhuneet, että unionilla ei ole riittävästi määrärahoja omien tai itse asettamiensa tavoitteiden toteuttamiseksi. Joitakin seikkoja pystytään toteuttamaan ainoastaan Eh, kansallisella tasolla. Ja pitää olla välineet tavoitteiden toteuttamiseksi myöskin rahoitusvälineet, jotta maailmanlaajuiset eh, tehtävät pystytään toteuttamaan ja maailmanlaajuiset tavoitteet pystytään toteuttamaan. Kansalaisille tarjo- pitää tarjota konkreettisia mahdollisuuksia niin, että eu e tasolla – tehtyjä päätöksiä pystytään avoimesti arvioimaan kansallisella tasolla. Minä uskon, että enemmän synergiaa EUn budjetin ja kansallisten budjetin välillä, niin se saattaisi olla ainakin osittain vastaus tähän vaatimukseen. Ja siksi minä arvostan kovasti sitä ehdotusta, mikä täällä tehtiin on välttämätöntä myöskin lyödä lukkoon luokittelumääräykset kansallisille budjetille ja EU-budjetille. Jos eh, näitä pyritään vertaamaan toisiinsa, niin silloin täytyy olla samat kriteerit niin, että budjetit voisivat olla ja että pystytään suoraan vertaamaan eri politiikkojen eh, budjettien määrärahoja Tämä pitää toteuttaa kansallisella tasolla. Tämä liittyy myöskin alueellisiin budjetteihin ja julkisyhteisöjen budjetteihin. Meillä pitää olla homogeeniset kriteerit. Myöskin liittovaltio logiikan mukaan sen pitäisi olla mahdollista myöskin EU-tasolla. Herra Lamassuuden ehdotuksen kanssa samaa tai hänen ehdotuksensa kannattaja. Ja nämä ehdotukset, mitä täällä tehtiin, oli, et, olisi, että käydään yhteistä keskustelua budjeteista. Silloin siitä olisi seurauksena ja hyötynä se, että me korostaisimme EU-parlamentin luonnetta kans, kansojen välisenä ja demokraattista kontrollia harjoittavana elimenä. Minä hyväksyn myöskin sen, että voitaisiin järjestää parlamenttien välinen konferenssi, jossa voitaisiin keskustella niin, että muut jäsenvaltiot myöskin pystyvät valvomaan ja tarkastelemaan asioita, siis kansainvälisten, kansallisten budjettien, budjettiviranomaisten ja Euroopan parlamentin budjettihenkilöiden välillä – niin, että saadaan budjetit eh, oikeille raiteille ja myöskin suuret eh, budjettipoliittiset päätökset saataisiin oikeille raiteille. Eli tulevan Belgian puheenjohtajakauden aikana ehdottaisin, että järjestettäisiin tällainen konferenssi ja mietittäisiin kansallisten budjettien ja EU-budjetin välistä roolia. Ja Euroopan poliitikkojen rahoittamiseksi ja sitten myöskin demokraattinen valvonta saataisiin aikaan. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja haluaisin vielä lisätä, että minä uskon, ja aikaisemmin jo sanoinkin sen, että on illusoorista uskoa, ähm, että saataisiin suurempaa synergiaa EU-budjetin ja kansallisten budjettien välillä ja että se johtaisi siihen, että eu budjetti prosenttia vielä voitaisiin äh, lisää leikata kolmesta eri syystä. Euroopan unionin määrärahat ovat minun mielestäni, äh, vipu, tai niillä on vipuvaikutus äh, kansallisiin investointeihin ja yksi, yksi, mm, yksityisiin investointeihin. Ja tämä liittyy myöskin subsidiarisuusperiaatteeseen, johon jo viittasin tarkoituksena on saavuttaa eurooppalaista lisäarvoa, jota ei kansallisella tasolla saavuteta. Jos ajatellaan prioriteetteja, kilpailua, innovaatiota ja myös maahanmuuttoa, No, me Italiassa tiedämme aikamoisen paljon, koska Italia on maa, jolla on paljon rannikkoalueita ja yksin me emme selviä maahanmuutosta. Ja sit, jos haluamme Euroopan integraatioprosessia viedä eteenpäin, niin jo pitkän aikaa sitten minä olen tarjonnut kollegoille Euroopassa sitä mahdollisuutta, että Euroopan unioni olisi mukana rahoittamassa ja että myöskin kansalaiset sen havaitsisivat. Jo muutama vuosi sitten sanoin, että ähm, resursseja pitää olla sellaisiin hankkeisiin, äh, jotka, ähm, joissa on suuri eurooppalainen ähm, lisäarvo, ajattelen eri infrastruktuurialoja, tai osaamiskeskuksia Euroopan tasolla. Tällaiset suuret tehtävät olisi helpompi rahoittaa. Ja siksi uskon, että tämä kriisi on meille mahdollisuus pikemminkin kuin jotain muuta. En halua tätä hyvin romanttisesti mm, tätä muotoilla, mutta Lama Suurkin sanoi, että Eurooppa ei voi jatkaa tätä diettiä se ei ole enää kestettävissä. Jos on mahdollisuus saada enemmän synergiaa Euroopan ja kansallisten budjettin välillä, niin se on pelkästään toivottavaa. Euh, Kiitos, te otitte tässä esille paljon eri aiheita. Haluaisin kiittää teitä siitä ja te korostitte yhtä Deluat kabinetin suositusta, eli että pitäisi saada aikaiseksi koko Euroopan unionissa – kansallisten mm, julkisten varojen konsulointijärjestelmää niin, että voitaisiin todellakin saada tietoa, mikä on kokonaisbudjetti, summa ja minkälainen vaikutus niillä on, yhteisvaikutus, kun halutaan verrata EUn talouspolitiikan vaikutusta esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Brasiliaan tai muualle. Niin tällaista välinettä ei tällä hetkellä ole. Nyt siis taas Euroopan parlamentin edustajalle herra Görens on täällä puhuttanut, pyytänyt puheenvuoroa joku aika sitten. Kiitos puheenjohtaja. On selvää, että yksilön terveys vaikuttaa kokonaisuuden terveyteen Eli tämä tarkoittaa sitä, että status quo ei enää sovi, vaan jotain pitää muuttaa. Tämä teidän ehdotuksenne on kuultu ja meillä on oli Reenin ehdotus ja Barroson ehdotus. Ja tässä ilmeisesti pyritään olemaan suorapuheisia ja haluaisin kommentoida teidän ajatustanne siitä, miten parlament, kansallisparlamentti voitaisiin ottaa keskustelun mukaan ennen budjettien hyväksymistä, jotta me haaskaisi aikaa, meidän kannattaisi etukäteen, tietysti siis tämä teidän edukseen sopii, mutta sitten toisaalta pitäisi miettiä sitä, mitkä seikat voisivat olla häiritseviä tässä vuoropuhelussa. Meidän pitää huomioida kaikki eri piilottelutavat, jäsenvaltiothan ovat tähän asti voineet piilottaa budjettinsa todellisen tilan sekä komissiolta että myös kumppaniltaan. Ja kaikki ne, jotka olemme allekirjoittaneet vakaussopimuksen, kaikki ansaitsemme avoimen budjettitoiminnan. Ei meille nyt voi sanoa, että näin tämän etukäteisscreeningin kautta me ikään kuin antaisimme pois kansaista toimivaltaamme. Ei kyseessä ole se, että luovuttaisiin kansaista suverenisuudesta, vaan tämä liittyy vain selvästi siihen, että on vakaussopimus hyväksytty. Tämä pitää tehdä selväksi, jos meillä on tietty periaate, niin sitten siihen liittyy tiettyjä seurauksia, eli valvontaa ja myös etukäteisvalvonta. Minusta Tästä voisi olla hyötyä. Meidän pitäisi saada tietoa kaikesta siitä, mitä on piiloteltu ja minkälaista toimintaa on eri jäsenvaltioissa. Sitten lopuksi tässä voisin esittää toisenkin argumentin, eli kansalliset parlamentit eivät menetä mitään. Päinvastoin ne voittavat, koska jos ymmärsin oikein tämän teidän esittämänne menettelyehdotuksen, niin näin 27 jäsen ja Euroopan parlamentti voisivat saada oikeuden etukäteen tarkkailla budjetteja toisissa maissa. Ja koska meillä on kaikilla velvollisuus budjettikuriin, niin tämähän on ihan itsestään selvä ajatus. Ja sitten lopuksi sanoisin, että moni meistä on korostanut sitä, että tätä screeningia ei tarvitse ainoastaan rajoittaa tähän budjettitarkasteluun, vaan myös kilpailukykyyn. Eli tämä pitää ottaa myös esille meidän kesken niin, että talous- ja rahaunionista olisi hyötyä kaikille. Ja nyt sitten lopuksi sanoisin vielä, että pitää lopettaa tämä kakofonia, josta on ollut vain haittaa, valtava haittaa talous- ja rahaliitolle ja myös itse eurolle. Yleensä tarvitaan useampi puhuja, jotta saadaan aikaiseksi kakofonia, mutta nyt on joitain valtion ja hallitusten päämiehiä, jotka ovat yksin saaneet aikaiseksi kakofonian. Jos katsoo esimerkiksi monen johtajamme puheenvuoroja, niin on havaittavissa, että tässä viime kuukausina ei ole oltu kovin koherentteja. Kiitos. Bien, merci, mon cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. Kaikki varmasti arvostat sitä, että olitte näin suorapuheinen, eli te esititte nämä asiat hyvin selvästi. Ja ranskaksi sanoisimme, että ette kiertele asioita epäselvin käsittein. Te tässä ottaa esille erään seikan, josta emme keskenämme paljon puhu. Eli kun sanoitte, että pitää käydä läpi nämä kaikki erilaiset kiertelytavat. Minä muistutin juuri, että olin valtiovarainministeri maassani jokunen vuosi sitten enkä nyt voisi vannoa ra- käsiraamatulla, että tuolloin Ranska olisi antanut aivan täysin oikeanlaisia tietoja Brysselin. Toivottavasti tänä päivänä kaikki hoituu kunnolla, mutta haluaisin tällä sanoa, että se mikä Kreikassa tuli näin räikeästi ilmi, tämä tilanne ehkä valitsee muuallakin, eikä itse asiassa ehkä ole mitenkään sattuma, että kun 80-luvulla johtajat viisaudessaan päättivät, että unionin rahojen täydentämiseksi tarvittiin kansallisia rahoitusosuuksia, että tämä lähti aina liikkeelle kunkin maan varallisuudesta, mutta BKT ei ollut kuitenkaan mittaustapa, vaan kuten tiedätte, päätettiin, että lähdettiin liikkeelle arvonlisäverokertymästä. Ja sitten tämä BKT tuli siihen vain lisäksi. Ja sitten, näin siis 20 vuotta sitten, ja sitten arviointitavat kansallisessa kirjanpidossa ovat edistyneet. Meillä on myös Eurostatin kontrolli, mutta tästä huolimatta on vielä tulkintamahdollisuuksia tietyissä maissa on vielä jonkun verran teknisiä vaikeuksia kerätä tietoja. Ehkä siellä täällä on myös eh, pyrkimyksiä olla kertomatta Brysseliin ihan kaikkea. Eli tämä on kyllä sellainen asia, johon on uskallettava puuttua. Ja jos en saanut oikeaa tietoa, niin puheenjohtaja Van Rompuy aikoo ottaa tämän asian esille tämän tehtävän yhteydessä, joka hänelle on annettu, josta puhuin. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Portugalin budjettivaliokunnan puheenjohtajalle herra Mutalle. Olkaa hyvä. Queria uh, começar por agradecer o convite e agradecer eh, ao Sr. Presidente o facto de ter eh, organizado este debate. Haluaisin kiittää tästä kutsusta osallistua tähän keskusteluun, mutta haluaisin sanoa, että mm, Minun parlamentissa tämä kysymys on jaettu kahteen eri valiokuntaan, budjettivaliokuntaan ja EU-valiokuntaan tai Euroopan valiokuntaan. Budjettivaliokunta käsittelee kansallisia maksuja ja koordinointia eh, Eli, ja sitten myöskin EU-tason rahoitusta. Se on siis se, mitä budjettivaliokunnassa me käsitellään. Eh, nämä asiakirjat, mitä meille on jaettu ja sitten nämä esitykset, mitä täällä on esitetty, niin yleisesti sanoen voin sanoa, että kannatan näitä. Ja myöskin tätä suositusta kannatan. On, minusta on ilmis, ilmiselvää, että pitäisi budjettipolitiikkaa pyrkiä koordinoimaan siis kansallisten budjettien ja Euroopan tason budjetin. Mutta pitää olla analyysi kansallisista budjeteista ja Euroopan tason budjetista, jotta voisimme arvioida erityyppisten politiikkojen arvoja. Ja samaan aikaan pitäisi myöskin saada jonkunnäköinen kuva näiden poliitikkojen asiallisesta tasosta. Eli pitää tehdä analyysibudjeteista. Minulla ei ole mandaattia äh, lausua tästä mitään tästä äh, ex ante ähm, tarkastuksesta, mutta minusta nämä yhteiset keskustelut ovat hyvin myönteisiä. Siinä on kolmekin eri etua. Ensinnäkin pitää perustaa äh, budjetti mm, makroennusteisiin, jotka ovat verrattavissa toinen toisiinsa – huomaamme, että EUn eri budjetit voivat perustua sellaisiin ennusteisiin, jotka ovat täysin erilaisia keskenään. Ja sen lisäksi pitäisi olla myöskin kehykset, joissa verrataan näitä kansallisia budjetteja. Kun puhun tästä verrattavuudesta, niin puhun budjettiparametreista, niin kuin on tapana sanoa. Eli on tarkoitu, se tarkoittaa sitä, että eri asioita äm, äm, poimitaan kansallisista budjeteista, jotka liittyvät kasvupakettiin ja vakauspakettiin. Eli meillä pitää olla siis verrattavissa olevat luvut keskenään. Ja sen lisäksi minusta olisi myöskin tärkeää, että kun se saattaa myöskin myötä vaikuttaa siihen, että tietyt kansalliset parlamentit saattavat tekisivät äh, teknisen analyysin tai saisivat ähm, teknisen analyysin omasta budjetista, niin siitä keskusteltaisiin. Minun valiokunnassani joskus huomaan, että tietyt keskustelut eivät kosketa pelkästään politiikkaa, vaan teknisiä seikkoja, verratta, to, äh, verrattavuutta ja ähm, äh, myöskin ähm, esitys- tai tilin päätösaspekteja. Jos ajattelen tätä teknistä analyysiä, mitä meillä Portugalissa on, niin siitä voidaan saada myöskin tukea tähän keskusteluun, mutta haluan sanoa, että minusta olisi tärkeää käydä keskustelua, koska silloin saamme ähm, uudelleen arvioitua budjetin tai budjettipolitiikan prioriteetit sillä ei ole aina sitä sijaa, mikä sillä pitäisi olla. Ja saisimme hyvin tärkeää tietojen vaihtoa aikaan, ja se saattaisi johtaa myöskin kansallisen budjettityön parantamiseen. Ja Miten, en tiedä, miten nämä kansalliset toimenpiteet voivat vaikuttaa EU-tasolla, mutta minä olen sitä mieltä, että siitä saattaisi olla suurta etua ähm, tietyissä kansallisissa parlamenteissa ja niiden budjettikeskusteluissa. Ja meidän pitää ajatella myöskin eroa, mikä liittyy äh, vuosiperspektiiviin ja monivuotisiin budjetteihin. Kansalliset äh, budjetit ovat hyvin riippuvaisia niistä vakaussuunnitelmista, mitä maiden täytyy ottaa käyttöön. Ja mitä tulee tähän metodiikkaan, että olisi kansainvälinen ja kansanparlamenttien mm. välinen konferenssi ja sitten tämä lamasuuren ehdotus, avoimu, se lisäisi avoimuutta eh, sekä kansallisen budjettien että EU-budjetin kohdalla. Ja täytyy tehdä ero poliittisen keskustelun ja teknisten analyysin välillä. Kiitos. Ja sitten Helga Tryppeli, joka on vihreiden edustaja Arvan parlamentissa. Olkaa hyvä. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa äh, tällä kriisitilanteella, jossa me olemme. Meillä on euron vakauskriisi, joka vaikuttaa koko Euroopan projektiin siten, että se on uusien haasteiden edessä. Meillä on talouskriisi ja rahamarkkinoiden kriisi. Tätä ei olisi ellei olisi tehty virheitä. Nyt on tietenkin suuri kysymys, löydämmekö me sitä poliittista voimaa ja rohkeutta, että me opimme näistä virheistä ja mihin suuntaan sitten pitäisi edetä. Niin ikään olemme kuulleet tältä virastolta, että Lissabonin strategiassa – muun muassa on tehty seuraava virhe, että mitään tietoisia budjettitoimia ei ole tehty, ei jäsenvaltiossa eikä Euroopan unionissa. Ja ne tavoitteet kuitenkin, eli näitä tavoitteita ei ole toteutettu. Kysymys onkin, että mitä me opimme tästä, millä tavalla me onnistumme siinä, että budjettipolitiikka saadaan tiiviimmin sidottua poliittisiin tavoitteisiin Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa koska muussa tapauksessa se, se peli, jota nyt on pelattu Lissabonin strategian ympärille EU 2020, se toistuu ää, sitten vuonna 2020 ja 2021 ja voidaan todeta, että meillä oli upeita tavoitteita, mutta niihin ei päästy. Ja oikeastaan tästä tuleekin se seuraava suuri kysymys. Puheenjohtaja Malama Syl, te puhuitte heikosta kasvusta, erityisesti Ranskassa, Saksassa, Italiassa, näissä ydinmaissa – joka on paljon alhaisempi kuin ihmisen kasvu Kiinassa, Afrikassa tai muualla maailmaa. Tietenkin sitä voidaan valitella nyt, mutta voidaan myös esittää toinen kysymys, nimittäin ensinnäkin se, että ovatko nämä kasvumallit, joita oli ennen vuoden 2007 ää, kriisiä, oli, miten ne, olivatko ne, ne oikeita kasvumalleja? Nimittäin kun lähdemme ilmastokriisistä ja siitä, mikä tämä vähähiilisen talouden idea on, niin on selvää, että meidän kasvumallimme joutuu, joudutaan muuttamaan, jotta saadaan uutta toisenlaista kasvua luotua joka liittyy ekologian, tek, ekologisen tekniikkaan, uusiin kestäviin materiaaleihin, että saadaan luotua siellä uutta kasvua, jotta sitten, äh, koska muualla taloudessa on vähemmän kasvua. Ja minusta tämä oli se sellainen asia, jolta, jonka halusin esittää kysymyksenä myös kansallisten parlamenttien edustajille. Nyt kun katsotaan tämän kokouksen otsikkoa, luodaan parempaa synergiaa Euroopan ja, Euroopan ja kansallisten budjettien välillä, niin voidaan kysyä, että, että vaikka puoluepoliittisia kiistoja on, niin meillä on, onko meillä poliittista voimaa ja äh, sa, identifioida taloudelliset ja poliittiset tavoitteet, jotta saisimme enemmän kasvua ja myös enemmän tuloksia Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa lähivuosina. Mehän tämä kiista, tämä kysymys on ollut ennenkin esillä, mutta se on selvää, että ellei me onnistu tästä identifioimaan yhteisiä poliittisia etuja, niin me emme myöskään onnistu, koska se kiista, joka nyt on alkanut, sitä joudutaan jatkamaan. Ja lähtisinkin kernaasti siitä, mitä täällä on tullut sanottua. Nimittäin on aiheita, jotka ehkä soveltuisivat yhteiseen politi- poliittiseen konseptiin. Yhtäältä enemmän menoja koulutuksiin, koulutukseen, tutkimukseen, kaikkeen siihen, mitä nyt talouspolitiikassa sanotaan täksi muutosprosessiksi, että päästään vähähiilisiin talouteen. Jos tämä onnistuu, niin silloin meillä on uusia tuotteita, meillä on uusia työpaikkoja, meillä on tuotteita, joilla voidaan pärjätä sisämarkkinoilla, mutta myös globaalisti. Nimittäin jos me olemme hyviä, jos me olemme nopeammin kuin muut taloudet, Kiina tai USA, ja, niin silloinhan me saamme myös kilpailuedon siitä. Ja tämä on minusta kyllä yksi avainsana, että mistä meidän kilpailuetumme tulee. Ilmeisestikään se ei tule sieltä, että me oikeastaan jatkamme sitä, mitä me olemme tehneet aikaisemminkin, että meillä on alhaiset kasvuluvut. Meidän täytyy muuttaa jotakin ja kehittää jotakin uutta ja saada taloudellista tulosta aikaan, mutta myös päästä ekologisiin tavoitteisiin, ilmastonsuojeluun ja niin poispäin. Ja tällä tavalla ehkä saataisiin myös äh, muut mantereet mukaan. No, tämä on ehkä tämä koko sektori, uudet teknologiat, sisämarkkina, hakuisuus ja maailmanlaajuinen talous, nuoriso, koulutus, tutkimus ja kehitys, mutta totta kai myös kysymys siitä, että millä tavalla maatalouspolitiikkaa saadaan kestävämmälle pohjalle ja miten rakennerastopolitiikasta saadaan kestävää ja millä tavalla nämä kytketään niihin tavoitteisiin, jotka kuuluvat EU e 2020-konseptiin, ainakin paperilla. Ja tässä siksi uskonkin ja toivonkin, että lähivuosina saisimme enemmän yhteisiä konferensseja, jotta ainakin yritettäisiin sitä, että saadaanko yhteisiä poliittisia etuja eh, eh, identifioitua jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin tasolla. Silloin olisi helpompi saada myös budjettiteknistä konsepteja luottua, jotta näihin tavoitteisiin sitten saadaan riittävästi resurssointia ja sillä tavalla voitaisiin rakentaa yhteistä politiikkaa. Minä tiedän, että se on avoin kysymys edelleenkin, mutta ilman yhteistä konseptia, yhteisten intressien havaitsemista, niin me emme saa mitään laadullisia muutoksia aikaa jäsenvaltioiden ja EUn politiikkaan politiikassa. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Rova Papandreou Kreikan parlamentista saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella tämänpäiväisen keskustelun järjestämisestä, koko tästä prosessista on todella tarpeen käydä tätä keskustelua ja sen pitäisi toistua aika tiuhaan kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. On tärkeää parantaa toimiemme koordinaatiota, sillä usein käy niin, että meillä on ristiriitaisia tilanteita, meillä on jopa kilpailua eri parlamenttien välillä – kukin kansallinen parlamentti ja Euroopan parlamentti on omassa asemassaan, mutta meidän pitää miettiä prioriteettejamme ja politiikan alojamme. On hyvin tärkeää kehittää tätä välinettä niin, että voisimme katsoa tarkemmin vaatimuksiamme ja miettiä sitä, miten voidaan parantaa synergiaa kansallisten budjettien ja Ervan budjetin välillä. On totta, että tietyillä aloilla, esimerkiksi tekniikan ja tutkimuksen alalla, tätä synergiaa on jo aika paljon olemassa. On olemassa rahoituslähteitä seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman pohjalta esimerkiksi, ja tämä voisi parantaa koordinaatiota ja tuloksia. Ja Tämä koskee myös kehitysapua. Eli lisää kyllä voitaisiin tehdä ja näin voitaisiin saada myös mittakajava etua. Sitten on toisia aloja, joilla synergia ei ole kovinkaan tyydyttävä. Joissain maissa on hyvin pieni budjetti varattu jonkin tiettyyn asiaan. Tätäkin siis pitäisi tarkastella sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla, ottaen huomioon tämänhetkinen kriisi. Toivottavasti Puhuitte optimistisen sävyyn kriisistä pääsystä. En kuitenkaan valitettavasti voi olla yhtä optimistinen kuin te. Tilanne on mielestäni todella vaikea, mutta kuten sanoin, tarvitsemme parempaa yhteistyötä ja lisää synergiaa. Toivottavasti onnistumme uuden asioiden kehittämisessä Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa. On tärkeää miettiä sitä, miten tarkalleen voimme päästä tästä vaikeasta tilanteesta, joka tällä hetkellä vallitsee. Minkälaisia poliittisia päätöksiä on nyt tehtävä, jotta tällainen tilanne ei jatkossa toistu. Eli synergiaa keskustelussa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. No, tämä on kyllä tarpeen, tarvitsemme lisää avoimuutta tätä on kehitettävä kaikilla eri poliittisen päätöksenteon tasoilla, eri institutionaalisilla tasoilla ja viitaten sitten näihin erinomaisiin ehdotuksiin, joihin voin yhtyä täysin. Sanoisin, että tämän lisäksi on katsottava eri menoluokia kansallisissa budjeteissa ja Euroopan budjetissa, jotta voidaan kehittää synergiaa näiden menoluokkien osalta. Euroopan unionin tavoitteissa ja strategioissa on huomioitava kansallisten parlamentin budjetit ja myös kansalliset tavoitteet, joita asetetaan Euroopan politiikkojen kannalta. Eli että saataisiin aikaiseksi puitteisto, joka mahdollistaisi sen, että yhteisö ja kansallisia menoja tarkasteltaisiin samassa kontekstissa. Eli siis lisää yhteistyötä tarvitaan parlamenttien välille. Ei kuitenkaan saa unohtaa, että tänä päivänä yhä useamman maan mielestä on tarpeen kehittää ohjelmia, jotka liittyvät vakaussopimukseen ja niin poispäin, jotta voidaan varmistaa entistä suurempi budjettikuri. Ja tämä ilman muuta vaikuttaa siihen, kuinka paljon liikkumavaraa meillä on poliitikkojen kehittämisessä kansallisissa budjeteissamme ja kansallisissa parlamenteissa. Tätä asiaa pitäisi todella käsitellä syvällisesti. Tarvitsemme lisää tietoa välitettäväksi kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien välillä. Olen samaa mieltä kanssani siitä, että näitä kokouksia pitäisi pitää useammin kuin kerran vuodessa. Kiitos. Oui, merci, madame la, la présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Huomioin erityisesti sen, että tekin toivotte sellaisia kirjanpitomenetelmiä, jotka olisivat luotettavampia, mutta jotka myös mahdollistaisivat vertailun Euroopan tason ja kansallisten budjettien välillä. Tämä on yksi niistä suosituksista, mitä löytyy tuosta Deloitte-kabinetin tutkimuksesta. Ja minä vielä lisäisin tähän nyt yhden kommentin. Kaikki seuraamme hyvin tarkkaan sitä, mitä Kreikassa tapahtuu. Ja Kreikan viranomaiset ovat uskaltaneet ottaa hyvin tiukan linjan nyt, joka oli vaikea saada yleisön, hyväksyty, yleisön joksa hyväksytyksi. No, tämä kaikki tekee selväksi sen, että on parempi käyttää eurooppalaisen perheen solidaarisuutta, ei niinkään kansojen välistä solidaarisuutta tai maiden välistä solidaarisuutta. Jos meillä on vain maiden välistä solidaisuutta, niin sitten kun tilanne on todella huono, niin tulee ristiriitoja maiden välille. Ja tässäkin kriisissä on eri tahoilta kuultu erilaisia kansallisia itsekeskeisiä ennakkoluuloja toisiin maihin liittyen. Tällaisia ei oltu Euroopassa kuultu 50 vuoteen mutta jos sen sijaan otettaisiin käyttöön yhteisön solidaarisuus, eli koko perheen, koko Euroopan perheen sisäinen solidaarisuus, ja siinähän silloin, kun yhdellä menee huonosti ja elämähän on pitkä, eli nyt tänään oli kyse Kreikasta, ehkä huomenna minun maani tai mikä tahansa meidän maistamme. Jos sitten koko perhe tulee tämän yksilön pelastamaan, niin tilanne on hyvin erilainen. Meidän on sanottava joka kerta yhdellä menee huonosti, yhdellä perheenjäsenellä ja kuka on valmis sitä auttamaan ja kuinka paljolla voidaan auttaa. Tämä on paljon helpompi ratkaisu ja tämä vie pois näitä jännitteitä, sillä ei saa unohtaa, että koko Euroopan rakentaminen pyrkii siihen, että poistettaisiin nämä jännitteet maiden väliltä. Eihän niitä saada kokonaan pois, me olemme demokratioita, mutta pitäisi pyrkiä välttämään kuitenkin tällaisia jännitteitä. Ja tämä on opetus, joka voidaan saada tästä kriisistä mielestäni. Ja nyt sitten taas menemme pohjoiseen päin, Euroopan parlamenttiin, ja Isabel Duran saa puheenvuoron. Hän edustaa tulevaa puheenjohtajavaltiota Belgiaa. Me... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan oikein tässä aluksi sanoitte, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin erot ovat mm, suuria. Tässä on kaksi eristä maailmaa ja on todella ponnisteltava, jotta ne saataisiin toimimaan yhteen. Eli on hyvä tämä teidän ehdotuksenne, että otettaisiin kansalliset parlamentit mukaan, kun puhutaan näistä suurista asioista, kuten dollarista, anteeksi, öljyn hinnasta ja muista asioista. Ja sitten jos ajatellaan tätä Olirehden ajatusta, tämä olisi antanut myös kansallisille parlamenteille mahdollisuuden huomioida nämä kiertelyt ja minä olen ollut myös vastuuasunnossa hallituksia. Tiedän, että kun asioita Brysselin päin esitetään, niin nämä tiedot ovat usein vaikeaselkoisia kansallisille parlamenteille. Eli jos meillä olisi tällaista yhteistyötä, niin sitten kansalliset parlamentit voisivat paremmin äh, valvoa valtionvarainministereitään ja myös äh, budjettineuvostoa, mutta myös Euroopan parlamentti voisi näin paremmin valvoa komissiota, jotta voidaan päästä kasvuun, joka oli vain perinteistä kasvua, vaan kestävämpää kasvua, laadullisempaa kasvua, niin kuin kollega Trypel tässä hienosti sanoi, niin nyt kun pitää olla kovin tiukkoja eh, eri maissa, niin budjettikoordinaatio on vain yksi puoli kolikkoa. Ja sitten meillä on toisaalta myös vero koordinaatio, joka on hyvin tärkeää. En nyt halua liikaa tätä korostaa, mutta haluaisin vain sanoa, että budjettikoordinaatio ei ole tarpeeksi tehokasta, jos emme tarkastele myös verotuspuolta ja Montin raportteja on tehnyt selväksi sisämarkkinoiden osalta, että jos ei tehdä yhteistyötä ALVn ympäristöverojen osalta tai yhteisöverojen osalta ja jopa henkilöverotuksessa, niin jatkossakin tulee kilpailuongelmia. Eli siis tarvitaan verotuskoordinaatiota, mutta myös velkakoordinaatiota, eli pitäisi esimerkiksi eh, tarkastella valtion velkakirjoja ja pitää miettiä sitä, miten näin saadaan rahoitusta suuriin hankkeisiin, kuten eurooppalaisiin verkostoihin Galileon tai kuten Puola, edustaja, joka täällä sanoi, että voidaan auttaa niitä maita, joissa on luonnon katastrofeja tai jotain muita tarpeita. Ja sitten olen sitä mieltä, että koordinaatiota voitaisiin käyttää myös yhteisiin tavoitteisiimme, eli tutkimukseen, koulutukseen. Meidän pitäisi koordinoida, jotta voimme nähdä pääsemmekö näihin yhteisiin tavoitteisiimme. Ja sitten tämä Belgian sopimus, eli jonka antaisitte Belgialle puheenjohtajavaltiona täytäntöön pantavaksi. Minä olen minun maassani tietysti oppositiossa, mutta kyllä puollan tätä ajatusta. Eli kaikkea sitä, mikä mahdollistaisi sellaisen järjestelmän aikaansaamisen, jonka jälkeen eh, käytäisiin aina keskusteluja budjettiaiheista ja sitten tähän voitaisiin lisätä muitakin aiheita, jotta voitaisiin yhdessä puhua ei ainoastaan budjetista ja rahoituksesta, vaan olla kohdentimpia ja harmonisoida lisää muitakin aloja, sillä se on tällä hetkellä vielä tarpeellisempaa kuin ennen, jos tätä ei ole vielä, vielä kohdasti ymmärretty. Isabel, nous attendons traditionnellement... Kiitos Isabel. Belgian puheenjohtajakaudelta aina odotamme paljon. Eurooppalaiset uskovat paljon Belgiaan en tiedä, uskotko belgialaiset, mutta me kyllä uskomme Belgiaan. Ja meistä on aina hyvin tärkeää, kun Belgia on puheenjohtajavaltiona ja sitten aina edistytään Euroopan asioissa Ja nyt sitten taas mennään etelään päin. Giancarlo Giorgia, olkaa hyvä. di... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aihe joka tänä päivänä on keskipisteessä, on yksittäisten parlamenttien, budjettivaliokuntien välinen yhteistyö, eli synergia, eli te sanoitte, että parannettaisiin budjettimenettelyä sellaisena ajankohtana, jolloin on suuria ongelmia. Minä uskon, että voimme vastata, että koordinointi olisi toivottavaa, Eh, mutta jotta pystytään koordinoimaan, niin pitää pystyä keskustelemaan samalla kielellä. Ei siis sitä, mitä tulkit tekevät, vaan asiantuntijoiden pitää pystyä keskustelemaan samalla tasolla niin, että löydämme homogeeniset luvut, jotta pystymme niitä vertaamaan keskenään. Eh, ja jotta pystyisimme myöskin liittämään kansallisten budjettien luvut EUn budjettiin. Ja sitten jos tavataan, niin kuin tänä päivänä, niin silloin voitaisiin verrata ja vaihtaa näitä lukuja ja käydä keskustelua. Mutta herra Lamasur ongelma piilee siinä, että aikataulut ja määräajat budjettimenettelyissä kansallisissa parlamenteissa eivät välttämättä täsmä Euroopan parlamentin aikataulun kanssa. Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen onko niin, että menettelyjä kolleganikin jo sanoi, että ähm, no nyt kun Italiassa äh, tarkistettiin budjettimenettelyä ja aikatauluja, niin se ei sovi yhteen sen aikataulun kanssa, mihin kriisi meidät pakottaa. Jos ajattelen äh, meidän parlamenttimme äh, aikataulua, niin uskoakseni budjettikeskustelut käydään syksyllä – Eh, mutta todennäköisesti lähipäivien aikana keskusteluja tullaan Euroopassa käymään. Koko Eurooppa tulee keskustelemaan budjetista. Määräajat ovat siis tärkeitä. Meidän täytyy yksinkertaisesti olla valmiita. Eh, jos tätä mm, menetelmä, jos tämä menetelmän pitäisi hyvään tahtoon perustua, niin meidän täytyy toimia toimijoina näinä aiko- ajankohtina. Jos parlamentit haluavat olla toimijoina, niin silloin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien pitää tehdä tai, mm, tehdä jotakin. Minun mielestäni trendi on se, että tehokkuussyistä monet päätökset jätetään hallitusten tehtäväksi ja komissio sanoo, että parlamentit eivät lainkaan enää pysty myötävaikuttamaan tähän prosessiin. Ja sitten haluaisin sanoa, että tämä koordinointi ja tällaiset kokoukset, kokoontumiset ovat tärkeitä ja hyödyllisiä osaksi, että ymmärrämme paremmin, mitä Euroopassa tapahtuu, mitä täällä tapahtuu. Ja minä mielelläni myönnän, että Euroopan että kansalaiset pitävät Eurooppaa ja Euroopan komission päätöksiä hyvin etäisinä. He eivät lainkaan ymmärrä, mitä tapahtuu, ja monta kertaa myöskään kansalliset parlamentit eivät ole ihan ajan tasalla. Minä kuulin Sidonialta ensimmäisen kerran tästä projektista, joka oli e, nuoret liikkeellä Euroopassa – minä en tunne tätä äh, hanketta, mutta mielelläni haluaisin kysyä, että kuinka monet nuoret tuntevat tämän hankkeen ylipäätänsä Euroopassa. Uskoakseni hyvin harvat. Ja siksi uskon, että tämä demokratia vaje pitää ensinnäkin poistaa. Se hyödyttäisi Euroopan kansoja ja Eurooppaa. Ja sitten meidän pitäisi parlamentteina ottaa tehtäväksemme se, että me olemme tässä liitekohtana väestön, Euroopan väestön ja Euroopan unionin välillä. Ja haluan tukea teitä tässä työssänne ja pyydän, että viette sitä eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä nuoriso liikkeellä ohjelma on uusi ohjelma, jota nuoret eivät vielä tunne, eikä suurin osa edes mepeistä tunne sitä. Mutta olette aivan oikeassa. Me elämme kahdessa eri maailmassa ja tämä on absurdia, sillä meillä on samat ongelmat ja meillä on tosiaan täydentäviä toimivaltuuksia. 2005 ranskalainen valtion varainministeri hallituksen kokouksessa kysyi, kuinka moni ministeri oli kysynyt Lissabonin strategiasta, joka oli ollut olemassa jo viisi vuotta. No yli puolet ministereistä ei ollut koskaan kuullut edes sitä puhuttavan. Ja jos tätä olisi kysytty Ranskan parlamentin jäseniltä, niin todennäköisesti 95 prosenttia ei se sitä koskaan kuullut. Pahoin pelkään, että suhteet olisivat muissakin maissa nämä luvut olleet samantapaisia. Eli jos haluamme Eurooppa 2020 strategiassa onnistua, nyt pitää toimia ihan eri tavoin. Sen pitää panna kaikki liikkeelle. Eli sen takia tarvitsemme tähän mukaan yleisen mielipiteen kansallisella tasolla, eli tiedotusvälineet. Ja tässä kansalliset parlamentit ovat paljon paremmassa asemassa kuin Euroopan parlamentti. Meillä on sellainen erityispiirre, meillä Euroopan parlamentaarikoilla, eli että kukaan ei puhu meistä koskaan. Tämä on ety, etu tietyssä mielessä, tietyssä inhimillisessä toiminnassahan se on hyvä, hyvä juttu, mutta poliittisesti tämä on katastrofi. Jos kukaan ei teistä puhu, niin kukaan ei tiedä mitä teette, valitsijat eivät tiedä mitä teette. Tämä on harmittavaa. Meitä seuraa lehdistö, joka on erikoistunut Eurooppa-asioihin. Nämä ovat tärkeitä eh, tärkeitä toimittajia, mutta he ovat vain eh, asiantuntijoina pidettyjä henkilöitä, jotka tuntuvat oman erikoisalansa. Ja tällaisiahan meitä pidetään sivusta, sivussa olevina asiantuntijoina myös omissa maissamme. Nyt Lissabonin sopimuksen antamien uusien toimivaltojen jälkeen tämä ei enää kyllä sovi. Ja tärkeää siinä, kun otetaan kansalliset parlamentit mukaan tähän työhön, on se, että näin olla myös yhteydessä kansallisiin, kaikkiin tasoihin myös e, kansalaisiin siellä. Ja sitten annan puheenvuoron herra Godmanisille, hän on täällä Euroopan parlamentissa oman maansa edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, minun olen Latviasta. Minulla on kokemuksia myös budjettivaliokunnasta. Ja äh, sillä siis parlamentissa kymmenen vuotta sitten oli valtiovarainministeri, ja ero on valtava, näin voidaan heti kättelyssä sanoa. Kansallisessa parlamentissa työ on usein liittyy siihen, että tulopuoli ei ole sellainen kuin suunniteltiin. Äh, tämä on suuri. Ja täällä on, pääongelma on se, että me me teemme työtä maksuväärärahoja ja maksusitumusten kanssa. Se on eri juttu kuin kansallisissa parlamenteissa. Ja pitkälti riippuu siitä, mitä te päätätte, koska noin päivän päättäjäksi, kun katsotaan niitä suuria lukuja, rahahan tulee kansallisista parlamenteista yli 90 prosenttia tulot, me omat Euroopan tulot tulevat jostain alveista ja jostain sakoista, pieniä tulolähteitä. Ja tästä syystä, kun tarkastellaan paperia, joka puheenjohtajamme Lama Syr on kirjoittanut, se on aika dramaattinen, koska päivän päätteeksi, kun tarkastetaan noin rivien välistä, niin on selvää, että jos me yritämme ottaa uusia haasteita hoidettavaksi EU-ssa, e niin kuin EU 2020, niin raha ei riitä No miksi? No koska kun tarkastat, katsotaan näitä isoja numeroita, niin näissä isoissa luvuissa siellä on kaksi osaa. Ensinnäkin maatalous, joka on noin on oikeastaan niin kuin kiveen hakattu vuoteen 2013 asti. Siis, no kuitenkaan niitä ei voita muuttaa kolmen vuoden mittaan. Yksi esimerkki, 2009 maksut olivat 22 prosenttia vähemmän kuin koska maat oli, rahat oli allokoitu muihin, muihin projekteihin, mutta tämä, tämä tapahtui kerran. Ja vuonna 2010 yritämme maksaa tämän velan sitten maatalouteen. Ja toinen osa rahaa on myös kiven hakattu vuoteen 2013, eli rakennerahastot. 90 prosenttia ohjelmista on jo hyväksytty komissiossa ja jäsenvaltioiden toimesta, eikä ole paljon liikkumavaraa, ei ole enää mahdollisuuksia. Näistä riisyistä uudet haasteet, jotka on kirjattu EU 2020-strategiaan, aloitetaan vaikka ilmastonmuutoksella ja sitten ulkosuhdehallinto ja niin poispäin. Se on hyvin pulmallista, koska näyttää siltä, että rahaa ei riitä kysymys onkin, on kaksi tapaa. Jos, joko te annatte lii, lisää rahaa, eh, lisää rahaa, joka ei ole mitenkään sataprosenttisen mahdollista, koska te yritätte kuitenkin leikata budjettia niin kansallisella tasolla. Tai sitten toinen tapa, että meidän täytyy rakentaa eh, raha eh, toisella tavalla, että saadaan lisää prioriteetteihin. Ja tässä voitaisiin katsoa sitten, miten budjetti toteutuu, mutta näyttää kuitenkin siltä, että joku nyt odottaa, että tämän tarkastelun jälkeen sitten rahaa voistakin vain tulee, tyhjästä nyhjästi, mutta, mutta pitäisi katsoa oikeastaan budjetin rakenteita, missä on liikaa tullut maksettua. Ainoa tapa on, että kun tarkastellaan tätä toista kysymystä, oletteko tyytyväisiä, onko teidän parlamenttinne tyytyväinen siis kansan edustajat, oletteko te tyytyväisiä siihen, miten me Euroopan parlamentissa ja komissiossa ja myös neuvostossa, miten me hoidamme näitä budjettiasioita. Niin sitten kysymys onkin ei pelkästään suuret numerot, vaan myös tendenssit. Yritän äh, nyt analysoida vuodesta 2007 tähän päivään asti vuoden 2011 äh, budjettiin. Jos katsotaan maksumäärärahojen todellista rahapuolta, ja aina siellä, missä maksetaan vähemmän, vähemmän niin vuonna 2011 tarkoitus yritetään maksaa vähemmän kuin 2007 että on aika tuskallinen tilanne, kun esimerkiksi työllisyys- ja sosiaaliasiat 2011 maksetaan 18 prosenttia vähemmän kuin 2007. Minä olen liberaali, mutta täytyy sanoa, miksi. Syy on se, me emme maksaneet riittävästi sosiaalirahastoihin – uusien rahoitusnäkymien alkuvaiheessa. Me maksoimme maksusitoumuksiin niin kuin rakennerahastoja ja niin poispäin, mutta kaksi, kaksi vuotta maksettiin nolla euroa, koska projektit olivat kesken ja näiden ohjelmien toteutuminen viivästyi. Ja ehkä teki huomauttaisi, että tämä, ei tämä pelkästään uusissa maissa, vaan myös vanhoissa maissa, jossa on aluekehitysrahastoja, ja toiset, toisen tavoitteen rahat. Sieltäkin tulee, otetaan rahaa rak, rakennerahastoista. Sitten tutkimus tai suorat tutkimusmäärärahat ovat vähemmän kuin vuonna 2007 ja yksi syistä on tässä, niin kuin nykyinen komissaari sanoi, että, että meidän tutkijamme eivät pysty toimittamaan riittävästi laadukkaita tuo projekteja, joista sa, joihin, joihin saataisiin rahaa. Sitten meriasiat, merin, monet eivät ole tyytyväisiä siihen. Mutta jos katsotaan numeroita, niin kyllä – 2011 maksetaan 21 prosenttia vähemmän kuin 2007 maksumäärärahoina. Ja syy on se, emme voi maksaa niin paljon kansainvälisiin, kansainvälisiin kalastussopimuksiin. Tästä syystä maksumäärärahat ovat laskeneet. Kuitenkin sanoisin, että meillä on paljon sellaisia paikkoja, joissa voidaan joissa yrittää maksaa enemmän. Esimerkiksi oli ihme, että äh, reaktiona kriisiin parlamentti, komissio ja neuvosto yhdessä pystyivät keskittämään varoja elvytyssuunnitelmiin. Ei ollut mitään ylimääräisiä rahoja jossakin, mutta, mutta rahat allokoitiin toisella tava, toisiin, toisiin kohteisiin ja se oli todella menestystarina äh, ja rahat maksettiin, rahat maksettiin energiaan, sitten Kreikka, sitten maitoon, ikään kuin nopeana reaktiona kriisiin, mutta tämä, tällainen mahdollisuus toteutui vain kerran. Äh, saatiin rakennerahastoista jostain kesken olevista projekteista äh, rahaa. Oikeastaan rakennerahastossa tilanne on oikeastaan kaksi kertaa pahempi kuin muualla. Nyt äh, yritetään saada lisää rahaa sinne mutta myönteisiä asioita on myös se, että esimerkiksi yritysohjelmiin, kaikki puhuvat pk-yrityksistä, me yritämme maksaa 250 prosenttia enemmän, kaksi puoli kertaa enemmän vuonna 2011 kuin 2007. Sitten liikenne ja kuljetus 202 prosenttia enemmän maksetaan 2011, jos verrattuna vuoteen 2007. Ne ovat asioita, että löytyy plussapuolenkin kehitystä, mutta tällä tavalla on reagoitu kriisiin ja on, on lisätty liikenteen ja kuljetuksen infrastruktuuria ja sitten tutkimukseen. Ei suoraan tutkimukseen, mutta vain ylipäätään tutkimukseen ainakin. 59 prosenttia on suunniteltu maksumäärärahojen lisäystä. Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelmassa oli alirahoitettu. Tutki- tuloksia ei saatu rahaa ei oltu allokoitu riittävästi, mutta nyt, nyt yritämme parantaa tilannetta ja kysymys ympäristöstä, niin kuin kollega Triple sanoi. Jos voi katsoa vuotta 2011 sitten vuotta 2007, niin yhden vuoden maksumäärärahoissa on 67 prosentin lisäys. Ja uskomme, että jäsenvaltiotkin tekevät oman osansa, oman tinkinsä. Sisämarkkinoissa myös maksu sitoumuksia on maksumääräraha 67 prosenttia enemmän, yritämme allokoida enemmän. Ei se ole niin kuin absoluuttisena määränä niin pal- paljon. Se on 37 miljoonaa enemmän, mutta kuitenkin suhteellisena tendenssinä se on huomattava lisäys. Kulttuuri ja koulutus 61 prosenttia enemmän vuonna 2011 kuin 2007. Ja terveys- ja kuluttajansuojelu 127 prosenttia enemmän Kukaan ei voi syyttää meitä, ettemmekö me kiinnittäisi huomiota tällaisiin vakaviin asioihin. Ja sitten oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alue. Minusta yli siinä on valtavasti, maksetaan 2011 kuin 2007. Maksetaan todella paljon enemmän. Me se on lisäys on 250 prosenttia. Enkä usko, että ne, jotka huolehtivat vapauden asioista, eivät pysty syyttämään meitä passiivisuudesta päivän päätteeksi. Palaan tähän pääasiaan, jonka herra Lamassyr kirjoitti noin rivien väliin. Kysymys onkin, on mahdollista ehkäpä onnistua tässä budjetin väli, puolivälin tarkastelussa, mutta me valitettavasti meillä ei ole tällaista käytäntöä täällä. Me emme tunne tällaista metodologiaa, millä tavalla voidaan katsoa huolista, onko raha käytetty tehokkaasti vai ei. Se vaatii paljon aikaa. Mutta en usko, että saamme valtavasti lisää rahaa ulkopuolelle. Ja siksi se täytyykin tasapainottaa. Tai sitten me muutamme rakente- rahan rakennetta toisella tavalla. Pannaan rahaa sinne, missä meidän prioriteettimme on, mutta lisäksi voisi mahdollistaa se, mitä Luomas Syr kirjoittaa, että yksi prosentti ei ehkä riitä. Kysymys onkin, jos leikataan budjetteja, jos ollaan liian alhaalla ja jos yritetään saada lisää Euroopalla, niin ei varmasti suosituimmuusluvut eivät kotimaassa oikein nouse. Minulla on kokemuksia omasta maastani siitä. Mutta on kysymys synergiasta, josta puhumme. Me saamme enemmän, me saamme kerrannaisvaikutuksia. Tämä on se pääasia, jos katsotaan äh, noin numeroiden ja rivien välistä niin on keskeisen tärkeää muistaa se, minä olin myös neuvostossa pitkään silloin, kun, oli, kun kriisi alkoi. Ja pääministerit sitten olivat, sit jotkut ovat rohkeita ja jotkut eivät ole niin rohkeita, mutta päivän päätteeksi sitten päätökset tehdään parlamentissa rahasta ja budjetista ja teidän käsissänne paljon enemmän voimaa kuin joskus meillä oli neuvostossa. Kiitoksia. Merci beaucoup, mon cher collègue. Kiitos, arvon kollega. Nyt Itämeren rannalla yhä, eli eduskunnasta, kansanedustaja Karjulan saa puheenvuoron. arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia Suomen eduskunnan ja erityisesti valtiovarainvaliokunnan puolesta, saimme mahdollisuuden osallistua tähän kokoukseen ja, ja näistä kokousjärjestelyistä. Kriisi on eh, mahdollisuus merkittävälle kehitysharppaukselle. Jos, jos katsotaan historiaa, sieltä löytyy monia erinomaisia esimerkkejä ja kuten puheenjohtaja käytti esimerkkinä perheen kriisiä, niin jos mennään tämmöiseen mikroympäristöön, voidaan sanoa, että kyllä se kriisi vahvistaa ja lisää myös luottamusta, jos ongelmat voidaan siellä perheen, perheen sisälläkin käsitellä. Ja kyllä varmasti tämän Euroopan yhtenäisyyden ja Euroopan maiden yhtenäisyyden osalta kysymys on myös siitä, että millä avoimuudella me pystymme kohtaamaan ja käsittelemään näitä, näitä vaativiakin asioita. Ja siinä mielessä <clears throat> se, että eh, taustalla oleva kasvu- ja vakaussopimus, jonka eh, läpinäkyvyys on varmasti keskeistä myös tämän jatkon tervehdyttämisessä. Ja, ja kun me eh, Suomessa olemme näitä asioita pohtineet, meillä on myös erittäin vaativa vaativa vaihe koko yhteiskunnan eh, talouden ja kehityksen osalta, niin eh, kyllä eh, me olemme kokeneet sen, että jo 90-luvun lopulla käyttöön otettu kehysbudjetointi, joka merkitsee koko hallituskauden, eduskuntakauden, siis nelivuotisjakson budjettikehysten luomista, niin on tietyllä tavalla luonut sellaista budjettikuria, jonka, jonka merkitys on selvästi, selvästi tänäkin päivänä tunnistettavissa. Ja siinä mielessä ajattelen, että tämän yhteistyön lisääminen, niin se, se kyllä yhteisen vuorovaikutuksen lisääminen, niin se kyllä tulee lisäämään myös luottamuspääomaa joka on erittäin keskeistä, jos, jos ajatellaan, että me pystymme vastaamaan näihin edessä oleviin, oleviin haasteisiin. Vielä palaan siihen luottamuksen vahvistamiseen, että ihan kun tulin tähän kokoukseenkin, niin ajattelin, että, että tapaan täällä hyviä ystäviä, hyviä naapureita, että jos me ajattelemme sitä, että me pyrimme luomaan Euroopasta e, todella merkittävää e, talousaluetta, ei vain talousaluetta, joka tunnetaan maailman parhaana ylihallinnoinnin ja byrokratian hallitsijana, vaan nimenomaan talousaluetta, joka tunnetaan uuden luomisen ja, ja, ja tätä kautta myös yhteisen vaurauden rakentamisessa johtavana, johtavana talousalueena maailmassa. Siinä mielessä ajattelen, että tämmöistä välinettä, jossa kohdataan siis Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamentin jäsenten välillä, niin tätä on erinomaisen tärkeää kehittää, koska kuitenkin nyt pitää katsoa eteenpäin ja siksi puheenjohtajan alussa ottama kysymys siitä, että miten luodaan tukea tälle tulevaisuuden kehitykselle, niin ajattelen, että kyllä se kuitenkin nousee avainkysymykseksi, että millä tavalla vahvistamme kehitystä, millä tavalla luomme kestävää taloutta jäsenmaissa ja koko Euroopan unionin alueella. Ja siksi omana havaintonakin lyhyesti kommentoisin sitä, että, että Lissabonin sopimukseen sitoutuminen, niin kyllä se varmasti oli aivan liian löysää suurelta osalta jäsen, jäsenmaita ja, minusta jopa näiden yhteisten kokoontumisten aiheena voisi olla vahvemmin se, että miten tätä Lissabonin eh, nyt edessä oleva Eurooppa 2020 strategian sitoutumista vahvistetaan kansallisesti ja millä tavalla tätä kautta luodaan kansallisten budjettien kautta sitä sisältöä, joka paremmin vastaa ja sitouttaa myös jäsenmaita tämän, tämän vaativan prosessin, prosessin eteenpäin viemiseen. Minusta yksi huoli, johon tässä on jo edellä viitattu, niin on tämä demokratiavaje, johon sisältyy se, että, että lipuuko talouden päätökset liikaa tästä demokraattisen päätöksenteon ja demokraattisen valvonnan alta. Tämä on varmasti sellainen huolen, huolenaihe, joka liittyy globaalitalouteen ja, ja, ja, ja, ja tähän, tähän kokonaisuuteen. Ja minusta si, siinäkin suhteessa niin e, tämä yhteinen vuoropuhelu varmasti auttaa ottamaan paremmin huomioon siis myös tämän, tämän näkökulman päätöksenteossa. Tähän nuoret liikkeellä, mikä oli minusta hyvä esimerkki tähän e, Eurooppa 2020 e, strategiaan, niin, niin voisi sanoa, että si, siinä onkin ehkä se iso kysymys ikääntyvälle Euroopalle, että jos me todella saamme nuoret henkisesti liikkeelle, niin ei meillä ole mitään hätää. Ja, ja, ja sano, sanoisin, että tässä varmasti on, on myös yhteisen pohdinnan ja, ja parhaiden käytäntöjen aikaansaamisessa nimenomaan ikääntyvän Euroopan näkökulmasta. Ikääntyminen on Suomelle myös erittäin suuri keskeinen haaste ja me pohdimme sitä, että kuitenkin nuoret läpi maailman historian ovat olleet niitä, jotka panevat henkisesti uudet ajatukset liikkeelle, sytyttävät kehitysnäkemykset ja, ja näin edelleen. Nyt ehkä meidän näkökulma on vähän liikaa siinä tavallaan semmoisessa holhoavassa nuorisotyöttömyydessä. Se on tosiasia, mutta sen ratkaisu on se, että miten me otamme paremmin käyttöön nuorten lahjakkuuden, kyvykkyyden, osaamisen, yrittäjyyden voiman. Ja, ja, ja tässä, tässä mielessä, arvoisa puheenjohtaja, ajattelen, että jopa näiden kokoontumisten eh, sisällön vahvistaminen voisi jatkossa olla, että jopa, jopa ihan tämmöisiin erityisteemoihinkin paneuduttaisiin lujemmin, jolloin myös jäsenvaltioiden budjettien läpinäkyvyys tulisi samalla paremmin huomioitua. Kiitoksia. Oui, merci beaucoup, mon cher. Kiitos oikein paljon, kollega. Teidän sananne olivat oikein mielenkiintoisia. Meillä on paljon opittavaa Suomen kokemuksista. Minä olin mukana neuvotteluissa, jotka johtivat Suomen Ruotsin ja Itävallan mukaan, mukaan tuloon EU-hun 15 vuotta sitten. Silloin Suomessa talouden tilanne oli katastrofaalinen, sillä Suomi piti aivan täysin uudistaa talouttaan, joka oli siihen asti suunnattu Neuvostoliittoon ja piti suuntautua uudelleen vapaaseen maailmaan ja EU-hun päin. Tämä onnistui, mutta jouduttiin tekemään suuria ponnisteluja. Eli jos suomalaiset ovat tähän kyenneet, niin meidän pitää pystyä toimimaan samalla tavalla. On myös hyvin mielenkiintoista havaita, että koulutuksessa, joka on onnistunut oikein huonosti esimerkiksi minun maassa, niin Suomessa tulokset ovat parhaimpia koko maailmassa. Ja olemme myös vakuuttuneita siitä, miten eduskunnassa, suuressa valiokunnassa käsitellään EU-asioita, ja tehän olette sen jäsen, ja tämä antaa mahdollisuuden sille, että kaikki tärkeät eduskunnan poliitikot ovat mukana Euroopan politiikkaa valvomassa ja Suomen hallitusta tässä mielessä. Eli tämä on hyvä esimerkki monessa mielessä. Ja oikein otitte esille nämä ongelmat, joita väestön ikääntyminen aiheuttaa, eli eläkkeiden rahoitus ja toisaalta sairauteen liittyvien asioiden rahoittaminen ja ikääntymisen samalla siis. Ja sitten meillä on ehkä vähän vähemmin näkyvillä se, että me olemme menettämässä dynamiikkaa. Kuten täällä on jo monta kertaa sanottu, monessa maassa kasvuprosentti on hyvin alhainen. Tämä on sen johtuu siitä, että se luonnollinen dynamiikka, jota nuorison suuri määrä tuo, niin se pitäisi muistaa. Japani on tässä esimerkki, jota ei pidä seurata. Japani on ikääntyvä maa. Siellä on jo nyt pitkään ollut kriisi, josta ei kyetä pääsemään eroon. Eli tällaiset onnistuneet esimerkit, kuten Suomi, tai epäonnistuneet esimerkit, kuten Japani, meillä on edessämme erilaisia tietoja siis. Tässä on nyt siis vielä kaksi puheenvuoroa edustaja Fernandes, EPPn edustaja tässä parlamentissa. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme todenneet, että nämä kokoukset ovat hyvin laadukkaita ja se on tärkeää. Siksi haluamme kiittää tästä aloitteesta, kuten sanottua. Nyt me puhumme oikeastaan siitä, että saat saadaan legitimiteettiä meidän työllemme ja sitten pyrimme saamaan enemmän legitiimiyttä työllemme parlamenteissa. Aina on niin, että aina ei ole ollut niin, että neuvosto olisi kunnioittanut parlamentin työtä. meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme enemmän integraatiota ja meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme kansalaiset tuntemaan, että heillä on hyvä edustus EU:ssa ja miten he saavat enemmän vaikutusvaltaa omassa parlamentissaan. Minä kannatan Eurooppaa ja enemmän integraatiota ja se saavutetaan sitä kautta, että saadaan demokraattista legitiimiyttä enemmän. Ja e, minä kannatan tätä aloitetta. Sitten kuultiin myöskin, että puhuttiin seuraamuksista, että pitää vastustaa virheitä Pitää olla erilaisia eurooppalaisen valvonnan mekanismeja. Pitää määritellä, miten julkinen ja yksityinen kumppanuus voidaan ottaa mukaan. Eli pitää olla mekanismit valvonnalle ja ennakkonäkemyksille. Ja mitä sitten tulee alijäämiin, niin täytyy huolehtia siitä, että kansalliset parlamentit seuraavat sitä. Se, että kun puhutaan seuraamuksesta, niin usein ne seuraamukset ovat tuplaseuraamuksia väestölle. Eli kun hallitusten pitää säästöohjelmia laatia, niin usein siitä on seuraamuksia. Eli siitä hallitusten toiminnasta on seuraamuksia. Monet kansat ovat toimineet niin, että kyseessä olevat hallitukset eivät ole tulleet uudelleen valituiksi. Eli kun puhutaan uusien budjettien hankkeesta, niin vuosittain on sellaisia määrärahoja, joita ei käytetä. Ja minä olen sitä mieltä, että nämä käyttämättömät määrärahat pitäisi palauttaa Euroopan budjetin, tai sitten, että voitaisiin vahvistaa tulevan vuoden budjettia. 2009 meillä oli 2,2 miljoonaa euroa, jotka jäivät yli. E, se, että niitä ei käytettäisi budjetin vahvistamiseen tai että luotaisiin investointirahasto esimerkiksi luonnonkatastrofien tai köyhyyden vastainen rahasto, niin minä olen sitä mieltä, että tämä olisi Euroopan tehtävä priorisoida niitä. Ja nykyisissä tilanteessa me yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa otimme esiin tämän mahdollisuuden. Eli jos Euroopan tasolla olisi mahdollisuus investoida, vahvistaa liikkuvuutta, jos olisi investointisuunnitelma mm, ja voitaisiin kerätä määrärahoja eurooppalaiseen budjettiin niin, että edistettäisiin Euroopan unionin toimintaa ja mitä tulee näihin muihin kysymyksiin, niin haluan sanoa, että olen hyvin iloinen tästä asiakirjasta ja myöskin tästä aloitteesta – meillä todellakin on tarvetta vahvistaa legitimityttä, jotta voisimme toimia paremmin. Kiitoksia. Kiitos hyvä kollega. Ja sitten viimeinen puhuja on yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hän saa nyt viimeisen sanan. Herra Vogen. Niin, en ajatellut tässä sanoa mitään, mutta olin aika harmistunut siitä, että täällä ei ole ketään yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin edustajan. Tiedä, käykö näin yleensä vai johtuuko tämä maamme uudesta hallituksesta. Joskus olisi hyvä, että paikalla olisi myös hajautettua hallintoa, kuten Wales tai Skotlanti. Näin voitaisiin saada parempia vastauksia, jos olisivat mukana ulkoparlamentin lisäksi on selvä, että yhdessä kuningaskunnassa parlamentissa moni ajattelee skeptisesti tähän, tästä koordinaatiosta, mutta ei tämä ole ainoastaan brittikysymys, vaan ympäri Euroopan on erilaista ajattelua tähän liittyen. On euroskeptikkoja, jotka haluavat vähemmän koordinaatiota ja että annetaan vähemmän varoja – unionille, jotta voidaan tehdä sellaisia asioita, mitä me haluamme tehdä, mutta sitten on muunkinlaisia näkökulmia ja toiset ovat sitä mieltä, että on etua siitä, että ollaan mukana unionissa. Esimerkiksi rakennerahastot, rakennerahastot ovat keskeisiä, keskeisessä asemassa silloin, kun ajatellaan koordinaatiota hallitusten ja kansallisten parlamenttien kanssa. Eli olisi tärkeää varmistua siitä, että rakennerahastoihin pannaan tarpeeksi rahaa. Myös kansalla parlamenteilla on oma roolinsa tässä, eli että pitää varmistaa se, että jatkossa saadaan tarpeeksi rahaa rakennerahastoille, jotta nämä tärkeät hankkeet voivat jatkossakin hyödyttää kansalaisia. Ja on paljon muutakin erilaisia tutkimuskeskuksia, yhteinen maatalouspolitiikka ja niin poispäin. Ja sitten jos ajatellaan tulevaisuuden mahdollisuuksia, täällä on puhuttu omista varoista. No, tämä voisi olla yksi mahdollisuus, mutta voitaisiin katsoa myös uudenlaisia rahoitusmekanismeja, esimerkiksi Euroopan investointipankkia. Meitä kiinnostavat tällaiset asiat. Tarkoitus on antaa rahoitusta tai sitten Jessica-hanke ja kaupunkialueiden uudistamishanke tietysti investointipankin osakkaina ovat jäsenvaltiot. Tämä on nyt hyvä mahdollisuus, että te kansallisena parlamenttina olette tässä mukana ja että voitte varmistaa sen, että investointipankki saa tarpeeksi varoja, jotta se voi antaa varoja lainoja eri hankkeisiin. Tämä on hyvin tärkeää, erityisesti kun asiat ovat nyt menossa huonon suuntaan kansalatasolla, on todennäköisesti näin käy myös Euroopan tasolla, ja siksi on tärkeää puhua, ja meidän on käytettävä kaikkia näitä uusia mekanismeja, jotka meidän käyttöömme tulevat. Bien, merci, Kiitos, hyvät kollegat. Nyt on mielestäni hetki vetää johtopäätökset tästä keskustelusta. Euh, Sidonia, vous voulez dire quelque chose? Oui? Sidonia, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että saan puheenvuoron. En tietenkään vastusta mitään, joka liittyy tähän ohjelmaan – en tiedä, voidaanko tämä keskustelu eriyttää tai voidaanko sitä tarkastella muutaman asiakirjan pohjalta minusta tuntuu, että se on mahdotonta. Yksi yhteinen ajatus, joka minun mielestäni selvästi kävi ilmi teidän puheenvuorostanne, on se, että näitä keskusteluja pitää jatkaa meikustella näistä kysymyksistä, Euroopan budjetista ja eri jäsenvaltioiden budjeteista, miten niitä pystyttäisiin koordinoimaan niin, että saadaan synergiaa systemaattisella tavalla aikaan. Ja tietenkin kannatan myöskin sitä, että meidän pitää jatkaa näitä keskusteluja. Meidän täytyy tehostaa keskustelujamme kansallisten parlamenttien kanssa. Usein on niin, että Puola ja myöskin muut maat, tai niissä on tilanne sellainen, että yhteistyö ennen kaikkea tapahtuu eh, Eurooppa-valiokunnassa ja on hyvin vähän yhteyksiä esimerkiksi eri budjettivaliokuntien tai alusvaliokuntien välillä. Ja nyt minusta tämä on hyvä mahdollisuus poistaa tämä puute jos ajatellaan yhteyksiä budjettineuvottelujen aikana, niin näitä keskusteluja käydään ennen kaikkea valtiovarainministerien kanssa. Minusta tässä on tarvetta viestintään lisätä ja minusta kannattaa muistuttaa myöskin siitä, että parlamentin ideat sen suhteen, että nuorison pitäisi olla keskipisteessä 2011, niin monet olivat samaa mieltä kanssani. Kyseessä ei ole pelkästään mikään pikkujuttu, ähm, vaan juuri nuoriso laajassa mielessä käsitellään nuorison liikkuvuutta, rajat ylittävää toimintaa eri jäsenvaltioiden välillä ja ajatellen juuri nuorisoa jos nyt saan sanoa, niin nuoriso on tavallaan eräänlainen luonnonvara. Toivon, että ette ymmärrä minua väärin, mutta tämä on asia, joka on erittäin tärkeää, että siis panostamme nuorisoon ja koulutukseen. Tämä on yksi turvallisimmista investoinneista, mitä voi tehdä. Ja Varmasti te kaikki olette kanssani samaa mieltä ja yksi keskustelu, jota ei voida välttää. Ja toivon, että kun sitten tulette uudelleen tänne, niin käsitellään näitä kysymyksiä, jotka liittyvät makrotaloudellisiin kysymyksiin, esimerkiksi rahoitukseen ja rahoituskriisiin, joka on hyvin ajankohtainen, mutta paradoksaalista on, että kun jäsenvaltiossa tehdään suurempia säästöjä, niin silloin aiheutuu painostusta taloudellisen tilanteeseen. Ja oikeastaan se edistää uskoakseni yhteisön ajatusta ja yh- yhteistoiminta-ajatusta. Meillä oli esimerkiksi Suomi, jossa ra- rahoituskriisi johti siihen, että talous oli hyvin tai kehittyi erittäin myönteisesti – ja voitaisiin käyttää tällaista mm, ajatusta myönteiseen suuntaan. Se on mielestäni myöskin eurooppalainen ajatus niin, että perustetaan toimintamme hyviin esimerkkeihin. Eli jos ajatellaan niitä, jotka säätelevät rahoitusmarkkinoita, ja jos ajatellaan, että EU olisi moottori, joka voisi auttaa yhteisten ongelmiemme ratkaisussa. Ja sitten täällä oli yksi konkreettinen kommentaari, kommentti, joka kosketti Eurooppa 2020 strategiaa. Eli se, joka liittyi uusiin ohjelmiin, joita nyt on syntynyt minusta, meidän täytyy palata tähän keskusteluun ja minä toivon, että kansalliset parlamentit pystyvät tukemaan meitä tässä ajatustyössä esimerkiksi menestyksekkäät ohjelmat, jotka ovat hyviä toimijoita tietyillä aloilla tai vievät asiaa eteenpäin joillakin aloilla. Esimerkiksi elinikäinen oppiminen. No nyt, jos ajatellaan, että meillä ei ole mitään uusia määrärahoja, mutta EU 2020, niin budjet, säätää sitä, että budjetti laaditaan eri lailla ja tulee toimimaan uuden nomenklatuurin pohjalta. Kokemus sitten osoittaa, miten se, tämä toimii. Mutta täytyy huolehtia siitä, että he, jotka ovat tähän mennessä saaneet määrärahoja ja joilla on hyviä hankkeita, että he voivat niitä jatkaa niin, että ei tule puutteita sillä alalla. Ja mitä tulee päätelmiin, niin olen sitä mieltä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että meidän keskustelumme kulminoituu tulevaan pitkän tähtäyksen budjetointiin ja että kansalliset parlamentit yhdessä ja Lissabonin sopimuksen ja sen pöytäkirjan pohjalta niin heille on mahdollisuus käydä laajempaa keskustelua ja tässä näemme seuran ja, jaon sille, että mitä voidaan tehdä Euroopan tasolla ja mitä voidaan tehdä jäsenvaltioiden tasolla. On tärkeää, että tämä raja selkeyttää niin, että kummallakin tasolla ei tehdä samaa työtä. Mm, niin tässä pitää pystyä koordinoimaan ja minusta on tärkeää pitää keskustelu avoimena ja keskustella siitä, mitä määrärahoja voidaan käyttää hyväksi. Kiitoksia. Euh, euh, Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. Haluaisin kiittää myös Delon kabinettia ja Sidonia näistä sanoista ja yhteenvedosta ja myös kaikkia niitä kansallisten parlamenttien edustajia, jotka osallistuvat keskusteluun. Jöran Ferm tässä vähän provosoivasti sanoi, että nyt on kriisi ja pitää käyttää tätä, tämä kriisitilanne, sitä pitää käyttää hyväksi. Ja tämä tällainen optimismi, sen on oltava meidän inspiraation lähteemme ja tämä mm muistuttaa myös siitä, mitä Winston Churchill sanoi amerikkalaista. Hän sanoi, että amerikkalaiset löytävät lopulta aina oikean ratkaisun kokeiltuaan kaikkia muita ensin. Eli kaiken kaikkiaan tämä on kyllä myönteinen kommentti. Erityisesti meille ranskalaisille, mehän olemme jo 20 vuotta etsineet oikeaa ratkaisua, emmekä sitä ole löytäneet. Mutta tuskinpa sitä myöskään löydämme, sillä me olemme etsineet ainoastaan ranskalaista ratkaisua, emmekä me ole lähteneet katsomaan ulospäin, jos kukaan muille pyörää keksinyt. Meillä pyörät ovat vielä neliskanttisia. On kuitenkin niin, että monella alalla kumppanit ovat jo keksineet pyörän, tai sitten voimme jollain aloilla yhdessä keksiä 2000-luvun pyörän. Minä sanoisin nyt henkilökohtaisesti, että täällä puhuneet ovat aika lailla samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi hyväksyä tämä ajatus, että meillä olisi vuosittainen budjettikokous, ainakin sitä pitäisi kokeilla ainakin kerran. Haluaisin vielä sanoa uudelleen, että kaikki osallistujat täällä ovat vain omissa nimissään puhuneet, eivätkä täällä kaikki parlamentit ole mukana, tai esimerkiksi Ranskan edustaja oli oppositiosta eikä hallituksen edustaja. Eli tämä ei nyt siis riitä vielä näin, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että täällä ollaan aika laajalti samanmielisiä sen suhteen, että meidän pitää yhdessä antaa parlamentille oikeuksia ja vastuuta tässä uudessa menettelytavassa, joka on tulossa käyttöön, ja myös elvytyspolitiikassa, kun pyritään takaisin kestävän kasvun tielle, jota tarvitsemme. Ja sitten on myös käynyt ilmi, että jos saamme aikaiseksi tämän vuosittaisen parla- budjettikonferenssin eri maiden välille, niin olisi ainakin kolme eri aihekokonaisuutta, joista voitaisiin puhua itse budjettikoordinaatio, niin kuin täällä on monta kertaa sanottu. Sitten nämä varjoalueet ja poliittisen keskustelun pimeät alueet, eli nämä eh, tällaiset päätökset, joita tehdään, mutta joita parlamentit eivät voi valvoa kansallisella tasolla ja joita ei valvota myöskään Euroopan tasolla. Pankkikriisin ja rahoituskriisin aikana me kovastumme pankkeja siitä, että heillä oli kirjanpidon ulkopuolisia tilejä ja nyt täällä kuitenkin meillä on käytössämme tällaisia pimeitä alueita, joita parlamentti ei pysty valvomaan ja tämän tällaisen toiminnan on loputtava. Tämä on aihe, jota voitaisiin käsitellä myös vuosittaisessa budjettikonferenssissa. Ja sitten lopulta sanoisin, että moni teistä otti esille seuraamusongelman. Se on hyvin hankala asia, eikä siihen ole toistaiseksi löydetty tyydyttävää ratkaisua, sillä kaikkiaan tietävät, että jos ei ole mitään tapaa, jolla voitaisiin estää, että maa lipsuu huonoon hallintoon, niin sitten voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, mikä vallitsee nyt kolmessa valtiossa neljästä. Eli tarvittaisiin jotain pelotteita ja se voisi olla seuranlainen. Eli että sanktio, joka löytyy jo sopimuksesta, eli että maa, joka ei toimi Maastrichtin sopimuksen mukaisesti tai vakaussopimuksen mukaisesti, että sille määrättäisiin rahallinen eh, sanktio. Kuten täällä sanottiin, niin tämä on aika järjetöntä. Sillä pitäisi ikään kuin panna sellainen maksamaan, joka on jo mm, varainsa osalta kriisissä. Eli pitää löytää joku erilainen ratkaisu, eikä asiaa voi katsoa ainoastaan sanktioiden näkökulmasta, vaan myös porkkanoiden näkökulmasta. Eli tämä on keppiä, mutta tarvittaisi myös porkkanoita. Ja moni parlamentaarikko täällä ilmeisesti haluaisi ottaa kantaa ennen hallituksia. Ja tähän taloushallintoonhan tarvitaan uudistuksia tämän kriisin jälkeen. Ja kuten moni teistä on muistuttanut, erityisesti italialaiset, jossa maassa on juuri muutettu budjettimenettelyä, on selvää, että suurin ongelma tällaisen kokouksen perustamisessa ei ole poliittinen tai institutionaalinen, vaan käytännöllinen. Tälläkään hetkellä kaikki eivät päässeet paikalle, sillä kaikissa maailman parlamentissa tehdään töitä tiistaina, keskiviikkona ja torstaina ja sitten viikonloppuisin palataan vaalipiireihin tapaamaan äänestäjiä. Eli tiistai ei ole kaikkein paras päivä koota yhteen valtiovarainvaliokuntien edustajia, eli tätä asiaa pitää tarkkaan miettiä. Tältä pohjalta olisi hyvä tarkastella asiaa Euroopan parlamentin kanssa ja Belgian puheenjohtajavaltion edustajien kanssa ja mietittäisiin, voidaanko perustaa työryhmä, joka miettisi näitä käytännön asioita ja myös esityslistaa. Kyseessä voisi olla ensimmäinen budjettikonferenssi, jos tämä nyt saadaan toimimaan. Sitten lisäisin vielä, että kuten sanottiin äsken, neuvoston puheenjohtaja Van Rompuyn tehtävänä on miettiä uutta menettelyä, uutta talouspolitiikkojemme koordinointimuotoa ja hän on perustanut työryhmän, joka antaa päätelmänsä kesän jälkeen. Euroopan parlamentti on päässyt mukaan näihin Kuitenkin pitää vielä tarkalleen katsoa, miten parlamentti on siellä edustettuna. En tiedä, ovatko kansalliset parlamentit tätä pyytäneet omalta taholtaan. Joka tapauksessa minun tarkoitukseni on, jos meidät otetaan mukaan näihin töihin, on, että siellä kerron siitä, mitä täällä tänä iltapäivänä on sanottu, jotta Van Rompuy kuulisi myös sen, että meillä on poliittista tahtoa ottaa mukaan kansalliset parlamentit tämän pitäisi näin välittyä ja lopputulos olisi sellainen, mitä toivomme. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Nyt lopetamme tämän innoston ja jos te ette joudu hyvin nopeasti palaamaan jonnekin lentokentälle tai rautatieasemalle, niin toivottaisin teidät tervetulleeksi tänne viereiseen saliin. Siellä juomme ystävyyden mallian ja näin pystymme näin vapaa-muotoisesti jatkamaan keskustelua. Istunto loppuu.